Good morning everybody. Good morning. about... Hyvää huomenta. Me olemme käynnistämässä seminaaria, joten voisitteko te ystävällisesti käydä paikoillenne? Haluaisin esitellä Markku Marinaarin, joka on puheenjohtaja valtion edustaja. Hän tulee esittelemään teille parlamenttia ja täysistuntoa. Joten Marko Marinaari, olkaa hyvä. Ben arrivati qua al Parlamento Europeo. Kiitos. Toivottaisin teidät kaikki tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin. Minä tiedän, että teillä on pitkä päivä edessänne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 laittakaa kuulokkeet korvillenne, niin eh, silloin te kuulette, mitä täällä sanotaan. Ja kuten jo tässä aloitinkin, me käynnistämme päiväisen seminaarin. Tervetuloa kolmanteen Euroopan parlamentin äh, vammaisseminaariin. Ja jotta me pääsisimme nyt eh, hyvin käynnistämään tämän, niin haluaisin pyytää Marko Marinaria, esittelemään meille Euroopan parlamenttia ja Euroopan parlamentin täysistuntomenettelyä. Marko, ole hyvä. Buongiorno a tutti, ben arrivati al... So che uh, aspetta una lunga... Kiitokset ja tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Minä tiedän, että teillä on pitkä työpäivä edessänne täällä Euroopan parlamentissa. Ja siksi me ajattelimmekin, että ihan lyhykäisesti kuvailisimme, millä, mitä tämä toimielin tekee, mitä jäsenet tekevät täällä, kansan valitsemat jäsenet, millä tavalla he työskentelevät. Sen vuoksi, että tänään te tulette työskentelemään ihan samalla tavalla kuin meidän mepimme työskentelevät, kun he tapaavat. Euroopan parlamentti on yksi EUn tärkeimmistä toimielimistä mutta meidän toimielimemme on hieman erityinen. Se eroaa muista toimielimistä, sillä se on ainoa toimielin, jonka edustajat ovat kansanvalitsemia. Kuten te tiedätte, joka viides vuosi on Euroopan parlamenttivaalit. Heidät äh, siis äh, valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan ja sitten he työskentelevät toki yhdessä muiden toimielinten eli komission ja neuvoston kanssa, jotta voitaisiin parantaa jo olemassa olevaa lainsäädäntöä, mutta ennen kaikkea, jotta laaditaan uutta lainsäädäntöä. Ja sitä kautta sitten parannamme päivittäistä elämäämme. Se on meidän tavoitteemme. Jäseniä on 754 tällä hetkellä ja he kokoontuvat eri parlamentaarisissa valiokunnissa, delegaatioissa ja he kokoontuvat sitten kaikki yhdessä täysiistuntoon. Kun jäsenet kokoontuvat tällaiseen saliin, niin he eivät istu niin kuin te istutte kansallisten valtuuskuntien mukaisesti, vaan he ovat jakautuneet eri poliittisiin ryhmiin. Me työskentelemme eurooppalaisella rajat ylittävällä tavalla niin, että eri jäsenvaltioiden mepit valitaan parlamenttiin, he liittyvät tai kuuluvat eri poliittisiin perheisiin. Teidän kohdallanne tilanne on hieman erilainen, koska te edustatte eri maita ja siksi teidät on jaettu kansallisiin valtuuskuntiin. Kun MEPit työskentelevät tässä salissa, niin ihan eturivissä istuu aina eri poliittisten ryhmien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, valtuuskuntien puheenjohtajat ja sitten heidän takanaan tavalliset muut jäsenet. He istuvat aakkosjärjestyksessä. Kun MEPit työskentelevät täällä, he voivat käyttää äidinkieltänsä, ihan kuten minäkin juuri nyt. Te voitte myös kaikki täällä tänään käyttää omaa äidinkieltänne. Jo alusta alkaen 50-luvulta lähtien jäsenten on ollut mahdollista puhua äidinkieltään, koska tämä on demokraattinen parlamentti, jossa kaikilla johonka, jossa kaikki kansalaiset Euroopassa voivat asettua ehdolle vaaleissa, riippumatta siitä, onko hyvä, onko hyvä kielitaito vaiko ei. Siis kaikki, jotka valitaan parlamenttiin, voivat käyttää omaa äidinkieltään. Ja toistan vielä kerran, luonnollisesti tekin voitte kaikki täällä tänään käyttää omaa äidinkieltänne. Miettikääpä, miltä täällä näyttää, kun jäsenet kokoontuvat täysistuntosaliin. 754 jäsentä, esityslista on täpö täynnä. Ja kuinka sitten toimitaan, jotta voitaisiin hallita puheaikoja? Kaikki jäsenethän haluavat mahdollisuuden puhua. No se, mitä tehdään, on, että puheaika jaetaan. Eli kaikki poliittiset ryhmät riippuen poliittisen ryhmän koosta saa itselleen tietyn määrän puheaikaa kuksikin päiväksi. Mitä isompi poliittinen ryhmä, eli mitä enemmän meppejä, sitä enemmän puheaikaa he saavat. Parlamentin hallinto jakaa tämän puheajan poliittisten ryhmien kesken ja sitten kukin ryhmä saa itse päättää, mitkä, ketkä jäsenet saavat sitten käyttää puheaikaa. Puheaika on minimissään 30 sekuntia ja maksimissaan 10 minuuttia. Anteeksi, korjaan 6 minuuttia. Useimmiten puheaika on yksi viiva kaksi minuuttia. Se kuulostaa ehkä hieman oudolta ja te mietitte ehkäpä, mitä meppi ehtii sanoa minuutissa tai puolessa toista minuutissa. Mutta kyllä he onnistuvat itse asiassa sanomaan aika paljon. Ja täysi istunto työskentely, siellä oikeastaan tämä keskustelu viedään päätökseen koska asiaa on käsitelty jo kauan ja hartaasti, ja sitten täysistunnossa jäsenet esittelevät työnsä loppupäätelmät oikeastaan. Muut jäsenet ovat jo paneutuneet ja tietävät, mitä aikaisemmin on tehty. Ja täysi istuntosalissa voi sitten esitellä erilaisia ehdotuksia ja ja, ja esitellä näitä ajatuksia muille mepeille. Teillä on ihan sama asia täällä. Teillä on täällä puhujaluettelo tänään ja puheenjohtaja jakaa puheenvuorot ja te tulette näkemään, että näillä näissä pienissä tauluissa, niin siellä kello tikittää. Ei mitenkään uhkana, vaan se on teille tueksi muistuttamassa teitä, että jos te olette saaneet kahden minuutin puheajan, niin teidän täytyy sitten kunnioittaa tätä puheaikaa. Mikäli te ette ole saaneet puheenvuoranne valmiiksi kahdessa minuutissa, niin ei kukaan teitä nyt mitenkään brutaalisti keskeytä. Kyllä te muutaman ylimääräisen sekunnin saatte, jotta voitte sanoa sanottavanne loppuun, mutta olkaa ystävällisiä ja pyrkikää pitäytymään puheajoissanne niin, että kaikilla on mahdollisuus käyttää puheaikaa. Joten älkää nyt pitäkö tätä minkäännäköisenä rajoittamisena, vaan tämä on oikeastaan ennemminkin ajateltu enemmänkin ähm, ohjaukseksi niin, että kaikilla kollegoilla olisi mahdollisuus puhua, niin että te ehditte käydä lävitse koko tämän päivän ohjelman. Tämä sali, jossa te tänään istutte, ei ole täysiistuntosali, varsinainen täysiistuntosali. Mehän olimme suunnitelleet, että kokous olisi järjestetty siellä. Mutta täysiistuntosali, joka on suoraan vastapäätä tätä salia, se on suljettu väliaikaisesti. Siellä tehdään nyt rakennustöitä. Ja siksi me päätimme, että järjestäisimme tämän teidän kokouksenne tässä salissa. Ja sen lisäksi meillä on vielä kuulijasali erillisenä, jossa voidaan sitten seurata sitä työtä, mitä tässä salissa tehdään. Teidän täysiistuntokokouksenne on aika tiukka. Teillä olette, te olette keskittäneet kaiken työnne yhteen päivään. Kun meidän mepimme, kun he tapaavat täysistunnossa, heillä on neljä päivää. Ja näiden neljän päivän aikana on ehdittävä hoitaa monenlaisia asioita. Kokous alkaa yleensä puoli yhdeksän yhdeksän aikaan. Sitten on tehdään työtä tuonne 12, jonka jälkeen on äänestykset. Ja kello kolme jatketaan jälleen kello kahdeksaan. Ja sitten on pieni tauko. Ja kello 21 työ jatkuu jälleen aina keskiyöhön asti. Ja tämä siis maanantaista torstaihin. Työviikko on siis hyvin intensiivinen. No, miksi näin? No siksi, että vuosien mittaan Euroopan parlamentti on saanut yhä enemmän toimivaltuuksia. Ja kun toimivaltuudet kasvavat, silloin myös työtaakka kasvaa. Ja silloin myös on paljon enemmän uusia lainsäädäntöehdotuksia keskuteltavana. Sen vuoksi näistä työpäivistä tulee kovin intensiivisiä. Euroopassa meillä on oikeastaan täydellinen kaksikamarijärjestelmä. Meillä on kaksi kamaria, Euroopan parlamentti, jossa te tänään olette, ja sitten meillä on ministerineuvosto. Nämä kaksi toimielintä, niillä on yhtäläiset toimivaltuudet. Euroopan unionilla on toimivaltuudet lähes kaikkeen, mikä koskee meidän päivittäistä arkielämäämme Tänä päivänä yli 80 prosenttia lainsäädännöstä teidän kotimaissanne on itse asiassa eurooppalaista lainsäädäntöä, joka sitten on toimeenpantu teidän kotimaittenne lainsäädännössä. Komissiota voitaisiin oikeastaan pitää Euroopan hallituksena lainsääd- komission tekemättä lainsäädäntöehdotukset on hyväksyttävä näissä kahdessa kamarissa, jos niin halutaan sanoa. Eli siis Euroopan parlamentissa, jossa on kansan valitsemat edustajat, ja sitten toisaalta myös neuvostossa, jota kutsutaan ministerineuvostoksi, koska siellä eri jäsenvaltioiden ministerit tapaavat. Joten yhtäältä meillä on kamari, joka edustaa hallituksia ja toisaalta meillä on Euroopan parlamentti, joka edustaa Euroopan kansalaisia. Ja nämä kaksi kamaria tekevät yhteistyötä, jotta saataisiin laadittua lainsäädäntöä. Lakien laatimista, lakien parantamista, niin että parannetaan arkielämää. Tämä malli ei toki ole täydellinen. Välillä sitä kritisoidaan kovastikin, mutta se on kuitenkin malli, joka toimii. Monet kolmannen maailman valtioista ovat pyrkineet matkimaan tätä mallia, koska tämä on hyvä demokraattinen malli. Parlamentti demokratian nimissä edistää useita aloitteita, kuten esimerkiksi tätä aloitetta täällä tänään. Teillä on hyvin paljon asioita, joita te käsittelette täällä tänään. Ja siksi minä en nyt halua käyttää enempää teidän aikaanne, vaan annan välittömästi puheenvuoron kollegalleni herra Clarkille, niin että voimme sitten virallisesti käynnistää teidän työpäivänne. Minä toivotan teille miellyttävää ja mukavaa päivää täällä ja toivon, että teidän työnne kantaa hedelmää. Paljon kiitoksia Marko. Minun piti tehdä vähän perustöitä, mutta Kuten huomaatte, teidän tarvitsee laittaa kulkeet päälle, jotta kuulette tulkausta. Ja tulkausena kaikilla EU-kielillä tarjolla. Varmasti huomasittekin sen. Mutta jos seuraatte näitä numeroita täällä, niin löydätte oikean kanavan. Kertoisin teille, että täällä on myös induktio kuulokkeita huoneen takaosassa. Jos te tarvitsette induktiokuulokkeita, niin niitä on täällä huoneen takaosassa. Aamuistunto kestää puoli yhteen, sitten on lounastauko, iltapäivän kokous on 2.30-18. Meillä on kolme täysistuntojaksoa tänään. Ensinnäkin käsittelemme YK vammaisten oikeuksia koskevaa yleissopimusta ja sen täytäntöönpanoa taloudellisen kriisin puitteissa. Me käsittelemme äh, vammaisten oikeuksien täytäntöönpanon parasta täytäntöönpanoa kriisin puitteissa. Keskustelemme myös tiestä ulos kriisistä ja lopuksi viimeisessä istunnossa keskustelemme vammaisten vapaasta liikkuvuudesta, esteiden kohtaamisesta, voittamisesta ja käsittelemme liikkuvuuden vapautta ja kansalaisten oikeuksia Euroopan esteettömyyttä koskevan lainsäädännön valossa ja sitä ennakoida. Jokaisessa istunnossa on myös paikalla parlamentin jäseniä ja meillä on heitä koskeva puhelista, joka on asetettu etukäteen. Ja tässä me noudatamme Euroopan parlamentin täysistunnon sääntöjä. Mutta haluaisin huomauttaa, että kaikki, jotka ovat saaneet puheaikaa, eivät välttämättä saa kuitenkaan puheenvuoroa omassa istumessaan. Lounas on tässä Jehudi Menuhin tilassa, joka on tällainen avaintila tässä samassa rakennuksessa kaksi kerrosta alaspäin tästä huoneesta. Kaikkien delegaatioiden, avustajien ja meppien ja muiden edustajien lounaat on siellä. Ne, jotka kovasti tarvitsevat kahvia, he saavat sen noin puolen tunnin kuluttua tässä salissa. Jos kestätte vielä puoli tuntia kahvia, tullaan tullaan tarjoilemaan siinä vartin yli kymmenen täällä. Siinä puol kuudelta meillä tulee olemaan yksi äänestys ja se koskee päätöslauselmaa visio seuraavaksi vuosikymmeneksi YK yleissopimuksen äh, täytäntöönpano kriisin aikana. Kaikkien delegaatioiden pitäisi siis olla paikalla silloin. Tämä on Euroopan vammaisfoorumin EDFn jäsenten panoksiin pohjautuva teksti. Useimmat jäsenet ovat tarjonneet ehdotuksia ja esittäneet kommentteja päätöslauselmaan. Ne on kaikki mukana tässä asiakirjassa. Äänestys koskee päätöslauselmaa, jota EDFn jäsenet ovat panoksellaan rikastuttaneet. Ja sitten taktinen tiedonanto. Delegaatit, jotka ottavat valokuvia, teitä pyydetään olemaan käyttämättä Äh, salamaa. Kännykät aiheuttavat ongelmia mikrofoneille ja aiheuttavat haittaa tulkkaukselle. Pyydän, että laitatte kännykkänne matkapuhelimenne pois istunnon ajaksi, mutta sitten pyydämme, että muistatte panna sen pois, kun poistutte täältä. Päälle, kun poistutte täältä. Ja muistutan vielä, että muutetun loppupäätöslauselman ää, äh, teksti on saatavillani. Halusin kiittää kaikkia, jotka ovat antaneet panoksensa tekstiin täydentäen sitä ja tekemällä sitä voimakkaamman. Päätöslauselma on olemassa äh, englanniksi, ranskaksi ja selkokielellä. Ja me tulemme saamaan loppuversion käännökset muilla kielillä. Jos joku delegaatio on kääntänyt sen omalle kielelleen, voisitteko lähettää sen EDFn sihteeristölle, jotta me laitamme sen EDFn verkkosivulle ja niin poispäin. Päätöslauselma kuuluu kattaa aiheita, joita käsitellään kolmessa täysistuntosessiossa. Siinä käsitellään EU- ja kansallisia toimia, EU-toimia e ja globaaleja toimia. Ja siinä on viisi pääjaksoa. Ensimmäisessä osassa, joka koskee toimia, joihin EU pitäisi ryhtyä, jotta kriisistä päästäisiin, me vaadimme EUn union strategian, EUn 2020 strategian muuttamista ja myös EUn vammaistrategian muuttamista, niin että se perustuisi ihmisoikeuksiin ja sosiaalisiin oikeuksiin. Euroopan komissio tulee ensi vuoden alussa ehdottamaan sosiaalista investointipakettia. Meidän täytyy investoida pitkällä aikavälillä sosiaaliseen suojeluun. Meidän täytä, pitää täältä itsenäinen asuminen, integroitu oppiminen ja työllisyyden, työllisyys nuorille, naisille, ikääntyneille ja vammaisille myös. Ja myöskin pääsy terveyspalveluihin. EU, EU arvioi, EDF arvioi EUn politiikkaa, EU arvioi politiikkaansa talouspolitiikan ohjausjakson aikana. Ja me haluamme, että vammaiset otetaan huomioon politiikassa kaikilla politiikka-alueilla. Toisessa, toisella alueella me haluamme muutoksia EUn rahoitusvälineisiin, jotta sellaisia voimakkaita määräyksiä. Me haluamme sulkea rahoitukseen projekteilta, jotka luovat esteitä esteettömyydelle. Me haluamme konkreettisia kannusteita, jotta rahoitettaisiin esteetöntä infrastruktuuria, tutkimusta, innovointia ja kuljetusta. Me puhumme myös rakennerahastoista ja myöskin eurooppalaisten verkostojen rahastosta. Me puhumme myös kansainvälisen yhteistyön rahoittamisesta. Euroopan parlamentti on mukana neuvotteluissa näistä rahoista myöskin nykyään. Kolmannessa osassa me puhumme käytännön toimista, joihin EUn täytyy ryhtyä täytäntöön pannakseen YK yleissopimusta. Tähän täytyy kuulla prosessi, jolla varmistetaan, että kaikki lainsäädäntö täyttää vaatimukset, on syrjimätöntä ja EUn instituutioiden täytyy olla esteettömiä ja EUn työhönoton pitää olla esteetöntä. Neljännessä osassa me keskitymme lainsäädäntöön, jota EU tarvitsee, jotta se sopeutuisi esteettömyyteen. Erityisesti verkkoesteettömyys ja Euroopan esteettömyyslaki asetus on tässä tärkeää. Me kerromme, mitä lainsäädännön viime vaiheessa pitäisi vielä tehdä. On myös kysymys siitä, millä taataan vammaisten vapaa liikkuvuus Euroopassa – ja myöskin sukupuolten tasa-arvo. Lopuksi meillä on käytännön ehdotuksia, jotka ovat jatkoa tämän päivän keskusteluista. Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka perustuu meidän päätöslauselmaan ja joka on panos Euro, EUn raportille liittyen YK yleissopimuksen seurantaan. EUn täysistunnossa pitäisi käsitellä EUn raporttia ja siinä pitäisi olla mukana EUn vammaisjärjestöjä ja Euroopan parlamentin pitäisi perustaa työryhmä liittyen YK on yleissopimusta vammaisten oikeuksista. Ja parlamentin vetomusvaliokunnan pitäisi olla siinä vedossa. Euroopan parlamentin päätöslauselma ja EDFn päätöslauselma, sellainen pitäisi olla jokaisella parlamentin istuma, istuntokaudella. Minä suosittelen tämän päätöslauselman hyväksymistä tänään ja nyt annan Jannikselle puheenvuoron EDFn edustajana ja hän myöskin kansainvälisen vammaisliiton johtaja. Jannis, sinä avaat virallisesti Euroopan kolmannen vammaisparlamentin. Kiitos. Kirjeski Kiri, Kalimera. Hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta. On hienoa nähdä teidät täällä. Osallistutte kolmanteen vammaisten parlamenttikokoukseen. Olen sitä mieltä, että ennen kuin nyt lähden virallisesti avaamaan kokouksen, meidän pitäisi toivottaa tervetulleeksi keskuutemme herra Schulz, Euroopan parlamentin puhemies. Herra Schulzin on määrä saapua paikalle varttia vaille kymmenen. Ja nyt puhun sitten englantia. Eli hän on tulossa varttia vaille kymmenen. Ja näin voimme pitää tuolloin virallisen avauspuheenvuoron. Me olemme nyt itse asiassa aloittaneet aika nopeasti ja rientäneet asioiden edelle. Eli jäädään nyt tänne saliin ja jäämme siis odottamaan puhemiehen saapumista paikalle ja näin pidetään tämän hyvin tärkeän tapahtuman virallinen avaustilaisuus. Suomen tulkit tekevät tässä välissä mikrofonitestin. Uuden mikrofonin paikallaan pysyminen on ollut ongelma. Nyt kuuluu. Kuuluuko nyt? Ei. Nyt kuuluu. Joo. Ja nyt ei kuulu. Selvä. Katsotaan miten, jos tämä ei toimi, niin käytetään toista mikrofonia. Ja, ja, viimeinen kokeilu. Viimeinen kokeilu kuuluuko? Viimeinen kokeilu kuuluuko? Viimeinen kokeilu kuuluuko? Kuuluu. Hyvä. Teipillä kaikki ratkeaa. Aha, hyvä. Kuuluuko nyt? Kuuluuko? Ei kuulu ollenkaan. ollenkaan. Mä katson.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 Can you, can you hear me? Kuuluuko? Pyytäisin, pyytäisin teitä käyttämään ne koko ajan. Tällä tavalla tämä järjestelmä saadaan sitten toimimaan. Eli pyydän teitä pysymään paikoillanne ja istuutumaan sillä, mitkä, millä hetkellä hyvänsä. Euroopan parlamentin puhemies saapuu tänne paikalle ja meidän pitää, pitäisi voida aloittaa heti saman tien. Eli pyydän teitä nyt istuutumaan paikallanne ja olemaan hiukan kärsivällisiä.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 Viimeinen mikrofonikoe. Mikrofoni on korjattu nyt teipillä ja kaikki sujuu hyvin.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 ja nytten Suomen tulkki ensinnäkin toivoo, että mikrofoni toimii paremmin. Se on korvattu, korjattu teipillä. Nyt aloitamme istunnon, jossa niitä me kutsumme vammaisten kolmanneksi parlamentiksi. Meillä on kunnia saada joukkoamme kunnianarvoisa Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz. Euroopan parlamentti on perustamisensa ensimmäisestä päivästä lähtien ei ainoastaan voimakas liittolainen, vaan myös hyvin luotettava liittolainen ja tukija vammaisille, heidän perheilleen, kaikille aloitteille. Euroopan parlamentin rooli on ollut valtava lainsäädäntöehdotusten tekemisessä vammaisystävällisemmäksi. Ja tämä liittyy myös ohjelmiin ja päätöslauselmiin ja integrointiin. Herra puhemies, tänään lähes 500 vammaisjärjestöjen edustajaa, perheiden edustajaa, kaikista EUn jäsenvaltioista ja Euroopan vammaisjärjestöt ja heidän perheensä järjestöt ovat edustettuna täällä tässä erittäin tärkeässä tilaisuudessa. Ja meillä on suuri kunnia, että olette täällä ja voitte pitää avajaispuheen. Puheenvuoron teidän, herra puhemies. Teidän talossanne, meidän talossamme, Euroopan demokratian talossa. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset Kiitokset, puheenjohtaja. Arvoisat naiset ja herrat, arvon vieraat. Minulle on suuri ilo ja kunnia olla täällä tänään avaamassa tämä kolmas vammaisfoorumi Erityinen kiitos teille, herra Varda Kastanis, teidän ystävällisistä sanoistanne. Kiitän teitä puheenjohtajana, EDFn e puheenjohtajana ja myös äh, EDFn johtajaa ja kaikkia, jotka ovat olleet täällä mukana yhdessä järjestämässä tätä tilaisuutta. Haluaisin kiittää tästä hyvästä yhteistyön hengestä myös äh, teidän taholtanne, Rova Valdesi. Kaikki nämä pyrkimykset saada aikaan hyvällä tavalla ja hyvässä yhteistyössä tämä tilaisuus nyt jo kolmannen kerran. Tämä tilaisuus on seurasta myös äh, yhden Euroopan parlamentin vanhimman työryhmän äh, puolesta, eli vammaistyöryhmän työstä. Tämä on pysyvä työryhmä meidän jäsentemme ja kansalaisyhteiskunnan välillä ja haluaisin kiittää kollegat, kollegoita tästä ryhmien, poliittisten ryhmien välisestä vammaistyöryhmän työstä, Disability Intergroup työryhmästä. Te olette tehneet menestyksekästä työtä ja haluaisin kiittää niitä kollegoita, jotka ovat täällä tänä aamuna läsnä. Hyvät naiset ja herrat, meidän tapaamisemme tänä aamuna tapahtuu hyvin kriittisinä aikoina. Euroopan talouskriisi on astumassa viidenteen vuoteensa. Työttömyys on noussut lähes 11 prosenttia. Nuorisotyöttömyys Euroopassa on jopa kaksinkertainen. Ja jotkut meidän jäsenvaltiomme ovat syvässä lamassa. Useiden kansallisten hallitusten vastuu vastaus tähän on leikata ennennäkemättömällä tavalla. On totta, että budjetti on konsolidoitava ja minä ja kollegani Euroopan parlamentissa me kannatamme vahvistettuja konsolidoituja budjetteja. Mutta me tarvitsemme myös oikeudenmukaisuutta sukupolvien välillä. Ei voi olla niin, että nykyiset sukupolvet kuormittavat tulevia sukupolvia tavalla, mitä ei ole ennen nähty. Euroopan parlamentti puoltaa sitä näkemystä, että Euroopan nykyinen säästöpolitiikka on hyvin yksipuolista sen vuoksi, että on käynyt hyvin selväksi, että ilman kasvua emme ikinä kykene tervehdyttämään julkisia budjetteja. Useat leikkaukset ovat sellaisia, että ne iskevät kaikkein koviten yhteiskunnan heikommassa asemassa olevaan. Tässä on se suuri riski, että esimerkiksi vammaisten ihmisten mahdollisuudet äh, tavallaan heitetään vuosikymmeniä taaksepäin. Ja se ei ole hyväksyttävää. Vammaiset ovat usein keskimääräistä väestöä köyhempiä Yksi viidesosa vammaisista elää köyhyysrajalla, tilastojen mukaan 21 prosenttia. Koulutus, jatkokoulutus ja työllisyys vammaisten osalla on monissa maissa hyvin alhainen verrattuna muuhun väestöön tämä rajaaminen tuo mukanaan suuria kustannuksia ei ainoastaan asianomaisille ihmisille, vaan koko yhteiskunnalle. Paremmin sanottuna, ihmiset, joilla on joitain vammoja, se, että heitä autetaan taloudellisesti, että heitä autetaan löytämään työpaikka, se on yhteiskunnalle huomattavasti edullisempaa kuin se, että hyväksytään näiden ihmisten syrjäytyminen. 15 prosenttia maailman väestöstä heillä on jonkin näköinen vamma. Euroopan unionissa on 80 miljoonaa ihmistä, jotka pääsevät vain vaikeasti tai ei ollenkaan työelämään tai koulutukseen. Minulle on selvää, että meidän yhteiskuntamme juuri nyt tässä talouskriisissä, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että vammaisten panostus otetaan mukaan mitä EU on tehnyt, jotta tilannetta voitaisiin nyt sitten parantaa? Meillä on äh, sektorikohtaista lainsäädäntöä esimerkiksi äh, linja-autoille, äh, lentoliikenteelle. Euroopan parlamentti on vahva puolesta puhuja vammaisten oikeuksille. Ja sen vuoksi me pyrimme löytämään uutta lainsäädäntöä myös. Ja Euroopan parlamentti on tässä todellakin ollut etunenässä. Hiljattain me hyväksyimme direktiivin paremmasta äh, uhrien oikeuksista, jolla me osoitimme, että me olemme niiden puolella, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja suojelua. Parlamentti on huolehtinut myös siitä, että parlamentin omat toimielimet toimeenpanevat sitä, mitä ne vaativat jäsenvaltioilta. 2009 me toivottimme tervetulleeksi Adam Kosakin Unkarista, joka on meidän ensimmäinen kuurojäsenemme. Tällä hetkellä me panostamme siihen, että myös meidän virkamiessäännöstössämme huolehditaan vammaisista työntekijöistä ja heidän lapsistaan. Meillä on lisäksi myös tällaisia integraatio-ohjelmia erilaisille avustajille ja muille joilla on vammoja. Mutta onhan ihan selvää, että tämä kaikki on ihan vain eh, pieniä murusia ajatellen kokonaisuutta, koska meiltä puuttuu kokonaisvisio. Vammaisten edut täytyy ottaa huomioon kaikilla aloilla, joilla Euroopan unioni on toiminnassa. Liikennekysymyksistä koheesiopolitiikkaan saakka, tutkimuksesta, budjettiin, talouskoordinointiin ja esimerkiksi julkisiin tarjouspyyntöihin, kehitysapuun. Meillä täytyy olla jonkinnäköinen yhtenäinen lähestymistapa. Kuten te tiedätte, niin Euroopan unioni ja lähes kaikki sen eh, jäsenvaltiot ovat pian eh, YK :n vammaisoikeuksia koskevan yleissopimuksen jäseniä. Kun tämä yleissopimus toimeenpannaan oikealla tavalla ja kun kansalaisyhteiskunta saadaan mukaan tähän työhön, niin silloin ehkäpä me saamme aikaan tämän vision, josta jo täällä aikaisemmin puhuin. Tässä yhteisössä Euroopan komissio on miettinyt myös eurooppalaista lainsäädäntöä, joka liittyy esteettömyyteen, niin kutsuttu European Accessibility Act. Parlamentti toivoo, että tällainen väline otettaisiin nopeasti käyttöön. Me kehotamme myös siihen, että yksityiskohtia myöden meillä olisi järkeviä ehdotuksia ennen kuin me voimme hyväksyä mitään. Eli meillä tällainen yleinen lausunto, jossa ei ole minkäännäköisiä näköisiä yksityiskohtia, se ei riitä meille. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan parlamentti tämän tilaisuuden järjestäjänä jälleen kerran ilmaisee sen, että me haluamme edistää ja tukea vammaisia. Minä henkilökohtaisesti olen vakuuttunut siitä, että yhteiskunnan kehittyneisyyttä että voidaan ja pitää mitata sen perusteella, miten yhteiskunta kohtelee ja huomioi kaikkein heikoimpia jäseniään. Sen vuoksi meidän onkin taisteltava sen puolesta, että yhteiskunnan asenteet muuttuvat. Esimerkiksi estää voi poistaa esteet päästä työmarkkinoille, koulutukseen, jatkokoulutukseen, terveydenhuoltoon. Kaikki nämä esteet on ylitettävä. Meidän täytyy taistella sen puolesta, että me saamme ihmiset osallistumaan ja poistamaan syrjintää, koska ikävä kyllä tämä ei ole itsestään selvää yhteiskunnissamme. Hyvät naiset ja herrat, toivotan teille mielenkiintoisia keskusteluita ja tuottoisaa päivää. Pyydän teiltä anteeksi, kun en kykene osallistumaan teidän keskusteluihinne ja että voin olla paikalla ainoastaan tämän tilaisuuden avaamisessa sen vuoksi, että minulla on tämän päivän aikana useita rinnakkaisia tilaisuuksia. Euroopan parlamentin puhemiehenä on se etu, mutta myös velvollisuus koordinoida ja osallistua useisiin tapahtumiin tässä parlamentissa. Joten pyydän, älkää pitäkö epäkohteliaisuutena sitä, että minä poistun näiden avaussanojeni jälkeen. Se ei merkitse sitä, ettenkö kunnioittaisi teidän työtänne, vaan minä kunnioitan myös omia velvollisuuksiani. Kiitoksia. Mr. President, we knew in advance. Hyvä puhemies, tiesimme jo etukäteen, että teillä on selkeä sitoumus vammaisten oikeuksiin. Tiesimme myös, että olette meidän puolellamme, kun pyrimme suojelemaan henkilöitä, vammaisia henkilöitä kriisin vaikutuksilta. Me emme ole kriisistä vastuussa ja kuitenkin joudumme ensimmäisenä siitä maksamaan, kuten te sanoitte. Ymmärrämme, että teidän tehtävänne vievät teidät nyt pois täältä keskuudestamme, mutta tiedämme, että henkene jää kuitenkin tänne luoksemme. Eli hengessä olette mukana. Ja haluaisin kaikkien meidän puolesta kiittää teitä henkilökohtaisesti siitä, että olette tukenut tätä tapahtumaa ja parlamentti on antanut tapahtumalle täyden tukensa. Haluaisin kiittää myös Euroopan parlamentin edustajia, sillä he ovat antaneet tukea sille, että suurin osa tai kaikki kansalliset valtuuskunnat ovat päässeet paikalle. Kiitos siis siitä, että tulitte paikalle. Ja nyt odotamme innolla hedelmällistä yhteistyötä tällä tänä hyvin vaikeana aikana. Tämä on suuri haaste myös Euroopan rakentamissa. Kiitos. Thank you, Mr. President. Thank you Thank you. Thank you. Ladies uh, and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat. Arvon vieraat ja osanottajat. Haluaisin toivottaa kaikki tervetulleeksi kolmanteen Euroopan vammaisten parlamenttiin. Tämä on todella historiallinen tapahtuma hyvin vaikeana ja historiallisena aikana. Euroopan vammaisliike on kokoontunut tänä päivänä tähän todella vaikuttavaan tapaamiseen ja täällä aiotaan keskustella strategiasta ja hyväksyä se ja se koskee seuraavia vuosia. Kaksi edellistä Euroopan vammaisparlamenttia pidettiin nekin hyvin elintärkeinä historian hetkinä. Ensimmäinen pidettiin joulukuussa 2000. Korjaan joulukuussa 1993. ja sitä johti DPI. Minä olin yksi niistä onnista, jotka pääsimme sinne paikalle. Se oli historiallinen tilaisuus, koska se pidettiin ensimmäisenä vammaisten päivän, eurooppalaisena vammaisten päivänä joulukuussa 1993. Ja tuona samana vuonna YK hyväksyi YK säännöt, jotka koskevat tasa-arvoisia mahdollisuuksia vammaisille. Toinen tapaaminen pidettiin 2003. Kyseessä oli Euroopan, eurooppalainen vammaisten vuosi. Ja nyt meillä on tämä tapaaminen. Kaksi edellistä tapahtuvaa olivat kimmokkeena vammaisten oikeuksien edustamiselle, on selvää, edistämiselle. On selvää, että edistystä onkin tapahtunut monella eri alalla, työllisyydessä, sosiaalisessa suojassa, uusien tekniikojen alalla, myös erilaisissa liikennemuodoissa ja rakennerahastoissa, valtion tuissa, julkisissa halkinnoissa ja ihmisoikeuksien alalla, ihan vain muutama mainitakseni. Mutta, hyvät kollegat, tänä päivänä, kun ajat ovat niin vaikeita, niin Euroopan parlamentti, joka kokoontuu tänä vuonna, on varmasti kaikista tärkein. Ja se tulee vielä pahempaan tarpeeseen kuin aikaisemmin. Täällä Euroopassa kärsimme yhdestä kaikista pahimmista hetkistä, jos ajatellaan näitä meidän oikeuksiamme, jotka ovat menossa nyt takapakkia sen jälkeen, kuin vuosikymmeniä olemme niiden puolesta taistelleet. Tämä on ensimmäinen kerta historiassa, että vammaisten oikeudet on niin hyvin tunnustettu laissa ja myös poliittisessa eh, katsannossa. Ja tämä on ensimmäinen kerta nyt nykyhistoriassa, että meitä uhkaa niin kovasti se, että lähdetään purkamaan näitä meidän oikeuksiamme. Jäsenvaltiot ovat ryhtyneet tällaisiin toimiin ja ovat saaneet tähän suostumuksen lähes joka tapauksessa Euroopan unionilta. Poliittiset johtajat Euroopassa eivät ole tehneet selkeää suunnitelmaa ja strategiaa, jotka, joka voisi saada meidät pois tästä kriisistä. Ei ole olemassa yhteistä näkökulmaa siihen, mitkä olisivat tarpeelliset toimet, joihin pitäisi ryhtyä, jotta voitaisiin suojata vammaisia tältä kriisiltä, josta emme ole vastuussa, kuten jo sanoin. Tämä parlamentti on nyt yksi tapa osoittaa Euroopan unionin johtajille, että on olemassa yksi ainoa mahdollinen vastaus tässä kriittisessä tilanteessa. Ja tämä on yksinkertainen vastaus ja hyvin eurooppalainen. Tarvitaan lisää demokratiaa, lisää osallistumista ja lisää yhtenäistä toimintaa. Tätä kaivataan toimielinten kannalta on huomioitava ihmisoikeusnäkökulma ja Euroopan historia. Tänä päivänä meitä on enemmän täällä, olemme vahvempia kuin ennen. Meidän pitäisi saada äänemme vielä paremmin kuuluviin ja me olemme eurooppalaisen demokratian omassa kodissa. Me olemme tulleet tänne vaatimaan oikeuksiamme. Vaadimme, että meidät otetaan mukaan, kun päätöksiä tehdään, että meidän ääntämme kuullaan. Mutta ennen niin kuin puhun tulevaisuudesta, ja muistan erityisesti kaikkia niitä, jotka ovat kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa. Eli tarkoitan vammaisia naisia, nuoria, vammaisia, vammaisia, jotka ovat lapsia, sellaisia vammaisia, jotka tarvitsevat paljon tukea. Ja aina on sekä muistettava että ryhdyttävä toimiin, jotta voidaan suojata niitä kollegoita, jotka yhä vielä elävät ja asuvat laitoksissa. Olemme tulleet tänne tänään puhumaan itse keskenämme ilman mitään välittäviä osapuolia. Ilman ulkoisten tahojen osallistumista. Me olemme tulleet tänne myös keskustelemaan Euroopan parlamentin eh, edustajien kanssa. Aiomme täällä keskustella päätöslauselmasta ja hyväksyä sen – ja se tulee johtamaan toimiamme sitten tulevaisuudessa. Tämä vammaisten Euroopan parlamentti tulee antamaan suuntaviivoja kaikille asianosaisille vammaisten asioissa seuraavalle vuosikymmenelle. Tarvitsemme uuden ohjelman Euroopalle ja vammaisille. Tämä kriisi on nyt tuhonnut kaikki aikaisemmat ajatukset ja hankkeet, ne strategiat, jotka hyväksyttiin aikaisemmin, jopa ihan äskettäin, ovat nyt jo vanhentuneita ja melkeinpä täysin jo kuollutta kirjentä. Eurooppa on nyt muuttunut ja Eurooppa tulee muuttumaan vielä lisää lähitulevaisuudessa. Ja siksi vanhat reseptit eivät enää päde. Suunnitelma, joka koskee Eurooppaa ja vammaisia, sen on lähdettävä liikkeelle ihmisoikeuksista – sen pitää olla ihmisoikeusvetoinen. Kaikki Euroopan politiikat ja kaikki Euroopan lainsäädäntö on oltava vammaisten yleissopimuksen kanssa sopivia. Ei saa käyttää yhtään ainoata eurosenttiä sellaisiin infrastruktuureihin, jossa esteettömyys ei ole taattua ja niin poispäin esteettömyyslajista pitää tehdä todellinen. Euroopan tasolla sen pitää todella varmistaa esteettömyys kaikissa eri e, ympäristöissä sekä virtuaalissa että rakennetuissa ympäristöissä ja on taattaa myös helppokäyttöiset tuotteet ja palvelut. Emme halua, että meitä ei oteta huomioon. Meidän on todellakin elettävä tällä tavalla. Tämä kriisi vie meiltä oikeuksia ja palveluita. Ja se on purkamassa sosiaalisen mallin ydintä. Ja siksi Euroopan vammaisliike tulee yhtenäisenä ja vahvana jatkossakin taistella sen puolesta, että edistetään vammaisten oikeuksia. On todella ensiarvoisen tärkeää, että lähdemme tästä kokouksesta takaisin maihimme ja olemme päättäväisiä sen suhteen, että aiomme tehdä ihan kaiken voitavamme, jotta voimme suojata meidän ihmisiämme näiltä säästötoimilta, jotka ovat selviä väärinkäytöksiä ja jotka rikkovat vammaisten yleissopimusta vastaan ja sen takamia oikeuksia vastaan. Minulla on nyt kunnia ja historiallinen mahdollisuus olla sunnuntaina paikalla Madridissa. Olin siis sunnuntaina paikalla Madridissa valtavassa mielenosoituksessa, jonka järjesti Espanjan vammaisliike. Näin on tehty myös Kreikassa, Portugalissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa. On pidetty tällaisia mielenosoituksia myös monessa muussa maassa. Meidän on oltava entistä radikaalimpia, radikaalimpia ja haluaisin vielä kerran kiittää teitä läsnäolostanne ja haluan toivottaa teille kaikille ja meille kaikille oikein menestyksekästä tapahtumaa. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron rouva Mazzonille. Hän on Euroopan parlamentin vetomusvaliokunnan puheenjohtaja ja rouva Földersille, joka on EDFn varapuheenjohtaja ja hän johtaa ensimmäistä istuntoa, täysistuntoa. Ei mitään ilman ei mitään meistä ilman meitä. Tämän pitää nyt mennä kaikkialle perille, ei ainoastaan vammaisille, eurooppalaisille, vaan kaikille Euroopan kansalaisille. Kiitos. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Haluan toivottaa teidät tervetulleeksi tänne ensimmäiseen istuntoon, jossa keskustelemme YK yleissopimuksesta, joka koskee vammaisten oikeuksia ja sen täytäntöönpanoa näin kriisitilanteessa. Minä aion nyt johtaa Rova Matsonin kanssa tätä istuntoa Ehkä ensin olisi hyvä, jos puhuisin ihan lyhyesti tästä yleissopimuksesta, jonka täytäntöönpano tulee olemaan tämän istunnon aiheena. Tämä on yleissopimus, joka hyväksyttiin vuonna 2006 YK eh, täysistunnossa ja yleiskokouksessa ja tämä on jo aika pitkälle ratifioitu. 106 YK jäsentä on jo ratifioinut sopimuksen. Yleis sopimus on sellainen, että siitä on neuvoteltu suoraan niiden henkilöiden kanssa, joita sitä koskee. Eli vammaiset ja heidän perheenjäsenensä olivat mukana neuvottelemassa siitä. Tämä yleissopimus on nyt todella muuttanut tilannetta ja nyt ei keskitytä niinkään erilaisiin vammojen muotoon, vaan siihen, että on olemassa yhteiskunnassa erilaisia esteitä, jotka vaikeuttavat vammaisten osallistumista yhteiskuntaan. Ja on tärkeää eh, korostaa sitä, kuinka tärkeää vammaisten osallistuminen on. Yleissopimus on parantanut vammaisten eh, asemaa, sillä heidän pitää nyt ottaa aktiivisesti mukaan poliittiseen eh, työhön poliittista suunnittelusta asti siihen, kun mietitään strategioita ja toisaalta katsotaan sitten ja tarkastellaan täytäntöönpanoa. Kaikissa näissä vaiheissa on ottava mukaan vammaiset ihmiset. Tämä on se kansainvälinen yleissopimus, jonka Euroopan unioni on ratifioinut. Tämä on siis EUn ensimmäinen, eh, ensimmäinen EUn ratifioima yleissopimus. Kaikki EU-jäsenvaltiot eh, e ovat sen allekirjoittaneet ja 24 maata ratifioineet. Kun se ratifioidaan, niin EU sitoutuu yleissopimuksen täytäntöön panoon ja se sitoutuu siihen, että EUn politiikkaan on otettava mukaan vammaisten näkökulmat yleissopimuksen täytäntöönpanon on lähdettävä liikkeelle siitä, että kaikissa EU-säännöissä on otettava huomioon yleissopimuksen puolta lähtevä liikkeelle tarkastelu aina kaikilla niillä aloilla, jotka kuuluvat EUn toimialaan. Tämä on valtava haaste kaikille ja nyt tarvitsemme kaikkia, kaikkien työtä. Euroopan parlamentista alkaen komission neuvoston asti ja tarvitsemme muitakin, eli esimerkiksi talous- ja sosiaalikomiteata ja alueiden komitea. Sillä on tärkeää, että kaikki yhdessä ponnistelemme siihen suuntaan, että tämä yleissopimus todellakin muuttaisi vammaisten elämää. Yleissopimuksen täytäntöön panoa varten on viime kuukauden aikana hyväksytty seurantamekanismi ja EDFkin on siinä jäsenenä. Me olemme seurantajärjestelmässä yhteistyössä EUn vetomusvaliokunnan kanssa Euroopan komission kanssa, oikeusasiamiehen kanssa ja perusoikeusviraston kanssa teemme yhteistyötä toivomme, että kukin osallistuja saa oman mandaattinsa ja myös budjettinsa tämän tehtävän hoitamiseen. On tärkeää mainita, että 2013 Euroopan komissio aikoo eh, esittää eh, tiedonannon, joka eh, toimitetaan YKlle ja toivottavasti tämä tulee olemaan itse kriittinen eh, tiedonanto, jossa kerrotaan eri puutteista, jotka on vielä ratkaistava ennen kuin yleissopimus saadaan kunnolla pantua täytäntöön. Olisi hyvä, jos tämä asiakirja voisi olla sitten pohjana hyvin kunnianhimoiselle toimintasuunnitelmalle jonka pohjalta voidaan sitten EU-ssa panna täytäntöön eh, yleissopimus. On tärkeää muistaa, että EUn tasolla ja jäsenvaltioiden tasolla ei voida nyt kriisiä käyttää verukkeena eh, sille, että yleissopista ei panna täytäntöön. Vammaisjärjestöt ovat kovasti taistelleet sen puolesta, että päästiin nykytulokseen ja saatiin nämä saavutukset ja nämä saavutukset ja eh, palvelut mahdollistivat eh, opiskelun, työskentelyn, tai sitten on vahvistettu oikeus saada henkilökohtaista avustusta. Meidän on joka tapauksessa pidettävä kiinni näistä saavutuksista ja yleissopimuksen pohjalta niitä on jopa eh, kehitettävä vielä lisää. Meidän on nyt varmistettava se, että vammaisjärjestöt otetaan mukaan kaikkiin niihin toimiin, joista on päätetty, jotta kriisistä voitaisiin päästä. Joka yhteydessä on mietittävä kriisin vaikutusta eh, vammaisten työllistymiseen, opetukseen ja niihin palveluihin, joita he tarvitsevat, jotta he voivat aktiivisesti osallistua. Kriisi on nyt syrjäyttänyt tämän yhteiskuntaryhmän, kun ajatellaan yleissopimuksen täytäntöönpanon eh, eri alojen priorisointia, niin tärkeää on löytää ratkaisu syrjäytymisen, syrjäytymiseltä välttymiseen kysymykseen. Euroopan unionilla on tärkeä rooli, se on mukana tässä yleissopimuksessa ja koko maailman ja Euroopan vammaiset kovasti tarkkailevat sitä, mitä EU tekee, miten se panee täytäntöön YK yleissopimusta. Tämän lyhyen puheenvuoron jälkeen haluaisin antaa seuraavaksi Robert Angelilille mahdollisuuden puhua meille. Hän on Euroopan parlamentin varapuhemies ja tervehdin teitä ja pyytäisin käyttämään puheenvuoron johdattelemaan tähän aiheeseen. Kiitos. Grazie, eh, grazie per aver organizzato. Kiitos. Kiitokset eh, siitä, että olette järjestäneet tämän foorumin Euroopan parlamentissa. Tämä on hyvin tärkeä tilaisuus, johon eh, niin monet ovat osallistuneet. Toivottaisin kaikki tänne lämpimästi tervetuloa tulleeksi. Minä olen varapuheenjohtaja ja minulla on vastuu alueellani sekä vähemmistökysymykset että tasa-arvokysymykset. Tässä työryhmässä me työskentelemme siis tasa-arvokysymysten parissa, samoin kuin samankaltaisten mahdollisuuksien parissa, samat mahdollisuudet kaikille, myös vammaisille. Minusta on tärkeää, että järjestetään tämän kaltainen tapaaminen, kuten tämä tämänpäiväinen, toimielimissä niin, että me myös äh, kunnioittaisimme äh, vammaisia EUn toimielimissä. Haluamme kiinnittää paljon huomiota näihin kysymyksiin ja näihin ongelmiin. Ja haluamme kiinnittää myös luonnollisesti huomiota potentiaalisiin mahdollisuuksiin. Sillä tavalla me myös teemme toimielimet ja suuren yleisen tietoiseksi niistä strategioista, joita voidaan hyödyntää, eli siis niin kutsutuista parhaista käytänteistä. Mutta samanaikaisesti meillä on myös sitten mahdollisuus painottaa arvostusta, arvoja, hyvinvointia niille ihmisille, joilla, jotka ovat vammaisia. Kysymys on luonnollisesti budjetista, palveluista, mutta siinä on kysymys myös arvoista, koska moninaisuus on arvo. Ja minusta vammaiset pitäisi nähdä enemmänkin ihmille, ihmisinä, jotka ovat joilla on toisenlaisia, toisenlaista kapasiteettia, niin sanoakseni. Eli ne henkilöt, joilla on jonkinnäköinen vamma, heidän täytyy saada mahdollisuus saada palveluita ja päästä työelämään. Heidän täytyy saada samat mahdollisuudet hyödyntää samoja mahdollisuuksia kuin kaikki muutkin Euroopan unionin kansalaiset. Vammaisia on Euroopassa 80 miljoonaa, eli kysymys on valtavasta määrästä ihmisiä. Ei ole kysymys mistään pienestä vähemmistöstä tai poikkeuksesta, vaan kysymys on suuresta määrästä ihmisiä. Ja silloin meidän täytyy myös puolustaa sitä, että arvostamme yhtäläisiä mahdollisuuksia ja esteettömyyttä. Eihän tämä merkitse vain sitä, että poistamme erilaisia arkkitehtonisia esteitä rakennuksissa, vaan myös muita esteitä, kuten esimerkiksi palveluiden puutetta, poliittisten toimenpiteiden puutetta. Ja sen lisäksi täytyy huomioida myös äh, ihmisten ennakkoluulot. Ennakkoluulot ovat myös este vammaisille. Kerron teille esimerkin. Vain 5 prosenttia niistä webisivustoista, joita julkaistaan 27 jäsenvaltiossa, noudattaa näitä saatavuussääntöjä. Julkisten palveluiden tulee olla julkisia palveluita kaikille. Ja se merkitsee sitä, että myös eh, vammaisten täytyy voida niitä, voida niitä hyödyntää, mutta tällä hetkellä näin ei ole tilanne. Euroopan parlamentin puhemies luetteli jonkun verran toimenpiteitä, joiden parissa me täällä Euroopan parlamentissa työskentelemme jotta Euroopan parlamentin työntekijöillä, ja tämä koskee siis myös vammaisia työntekijöitä, niin että heillä olisi mahdollisuus tehdä työtään samoilla ehdoilla kuin muutkin. Me olemme pyrkineet poistamaan kaikki esteet näissä rakennuksissa. Olemme pyrkineet tekemään hisseistä esteettömiä niin, että niitä voidaan käyttää. Ja ennen kaikkea Euroopan parlamentin tulisi ponnistella, jotta se tekisi koordinoivaa työtä kaikkien 27 jäsenvaltion kesken niin että toteuttaisimme politiikkaa, joka vastaa niitä odotuksia ja haasteita, haasteita, jotka ovat kasvaneet entisestään talouskriisin aikana. Lopuksi haluaisin vielä painottaa yhtä ongelmaa, joka on minulle tärkeää. Ajattelen tässä vammaisia lapsia. Euroopassa on 15 miljoonaa lasta, jotka tarvitsevat esimerkiksi erityisopetusta. 15 miljoonaa lasta, se on paljon. Nämä ovat lapsia, joilla on erityistarpeita, esimerkiksi 16-19-vuotiaita. Hyvin monet heistä eivät käy koulussa, jopa 40 prosenttia heistä eivät käy koulua. He ovat eh, nuoria jotka eivät ole hyvällä tavalla voineet käydä koulua ja sen vuoksi he ovat sitten jättäneet koulun. Ne ovat tavallaan koulupudokkaita ja sen vuoksi he ovat sitten nuoria aikuisia, joihin työttömyys iskee ja helposti he saattavat myös syrjäytyä. Ja vammaisten kohdalla esimerkiksi köyhyys on 70 prosenttia korkeampi verrattuna keskiarvoon muiden kansalaisten joukossa. Ja jos sitten jätetään tämän koulutuksen ulkopuolelle näin paljon lapsia ja nuoria, niin silloin heidät tuomitaan etukäteen jo köyhyyteen. Tämä on hyvin, hyvin tärkeä kysymys nimenomaan talouskriisin aikana. Tämän olemme nähneet myös tutkimuksesta, jonka Eurobarometri laati. Esimerkiksi vammaisten syrjintä työmarkkinoilla on kasvanut hyvin paljon nimenomaan tämän kriisin aikana tai johtuen tästä kriisistä. Minä haluan kiittää teitä siitä, että te olette järjestäneet tämän tärkeän tilaisuuden ja lopuksi haluaisin vain sanoa vielä, että eivät, äh, ei vammaisten tule maksaa tässä kriisissä korkeinta hintaa. Euroopan toimielinten täytyy nyt todellakin ponnistella äh, näiden tärkeiden arvojen puolesta, kuten solidaarisuus, sosiaalinen yhteenkuuluvuus, eikä EU saa tavallaan hylätä niitä, jotka eniten apua tarvitsevat. Kiitos. Uh, uh, Kiitos Rova Angelili tästä puheenvuorostanne. Ja varmasti te olette nyt täysin samaa mieltä EDFn kanssa. Te korostitte koulutuksen tärkeyttä vammaisten elämässä sillä opetuskoulutus todellakin vaikuttaa ihmisten tulevaisuuteen ja työllistymiseen ja siihen, joutuvatko he e, köyhien joukkoon, jos näitä ehtoja ei pystytä täyttämään. Seuraavaksi haluaisin antaa puheenvuoron e, toiselle puheenjohtajalle, Erminia Matsonille. Ja hän on vetoomusvaliokunnan puheenjohtaja ja tämä valiokunta on meille hyvin tärkeä. Thank you. Kiitos ja hyvää huomenta kaikille. Kiitän teitä siitä, että olette järjestäneet näin tärkeän kokouksen. Minun on kerrottava teille, että olen oikein oikein tyytyväinen, kun minulla on mahdollisuus puhua näin järkevästä asiasta. Vammaisten tilanne on keskeinen kysymys Euroopan unionille, mutta myös minulle henkilökohtaisesti ja myös minulle vetomusvaliokunnan puheenjohtajana. Joten kiitän teitä. Kiitän teitä myös sitkeydestänne, koska kokouksen alussa oli jotakin ongelmia ja ainoastaan teidän sitkeytenne ansiosta me onnistuimme järjestämään tämän tapaamisen ja olemme täällä pa- kaikki paikalle. Mitä EU-hun tulee, ensimmäinen tärkeä askel otettiin Amsterdamin sopimuksen myötä. Sen artikla 13 asetti EUlle velvollisuuden suojella vammaisia syrjintää vastaan, kun YK yleissopimus allekirjoitettiin ja ratifioitiin. EU lupasi joitakin uusia, lisäsi joitakin uusia lupauksia. Ensinnäkin lupaus murtaa esteet, jotka estävät vammaisia täysimittaisesti ottamasta osaa yhteiskuntaan. Ja kymmenen vuoden strategia vammaisille. Sitten oli tämä viimeinen pala tässä EUn kehikossa. EUn yleissopimuksen myötä vetomusvaliokunta on tunnistettu tai nimetty Euroopan parlamentissa elimeksi, joka toimii YK-kehikossa e- EUn perusoikeusviraston, Euroopan EDFn ja muiden myötä oikeusasiamiehen kanssa yhdessä. Ja meidän vetoomusvaliokunnallamme on erityinen rooli. Se suojelee vammaisia ja heidän oikeuksiaan. Vetoomusvaliokunta täyttää tätä tehtäväänsä puuttumalla tilanteisiin, suojelemalla vammaisia silloin, kun jäsenvaltiot rikkovat YK yleissopimusta tai silloin, kun ne täytäntö panevat EU-lainsäädäntöä väärin. Kaikki EU-kansalaiset voivat ottaa yhteyttä vetomusvaliokuntaan silloin, kun kysymys on EUn toiminnasta ja asia vaikuttaa heidän suoraan. Vetomusvaliokunta johdonmukaisesti viittaa YK yleissopimukseen ja se myös valtavirtaistaa toiminnan sen ää, mietintöihin, uutiskirjeisiin, sosiaalisessa mediassa – Vammaiset ovat tehneet merkittävän määrän vetoomuksia. Nämä ovat ihmisiltä, jotka päivittäin kohtaavat esteitä, jotka estävät heitä käyttämästä oikeuksien EU-kansalaisena, koulutusta, työllisyyttä, vakuutusta, lait- vakuutuksia, julkista liikennettä. Tällaiset vetomukset aina pyrkivät luomaan, tarjoamaan korjauskeinoja ja oikeussuojaa rikkomuksiin. Pyrimme sitoutumaan taistelussa syrjintää vastaan, vammaisia kohdistuvaa syrjintää vastaan ja pyrimme ylläpitämään tasavertaista kohtelua ja kansalaiset kiinnittävät näihin huomioihin valituksillaan jatkuvasti. Esimerkiksi jo 2009 me saimme valituksen vetomuksen, jossa oli yli miljoona allekirjoitusta, jossa vaadittiin e- kaikissa EUn politiikoissa kattavaa suojaa vammaisille – ja olemme vedonneet neuvoston ja komission puoleen, jotta me saisimme syrjinnän vastaisen direktiivin aikaan, joka suojelisi vammaisia syrjinnältä sosiaaliturvassa, terveyspalveluissa, koulutuksessa, hyödykkeiden ja palveluiden tarjonnassa. Mitä tulee sitten EUn rakennerahastojen väärinkäyttöön? me saimme äskettäin vetoomuksen, jossa kattavasti dokumentoidaan EUn rakennerahastojen väärinkäytöksiä jossakin vanhoissa jäsenmaissa, jotka ovat investoineet varoja tällaisiin äh, instituutioihin, jossa ihmiset asuvat pitkään. Meidän pitää tukea pikemminkin yhteisössä asumista, ja vammaisten pitää asua yhteiskunnassa ja vammaistrategioiden mukaisesti. Täytyy todeta, että ehdotus uudeksi rakennerahastoasetukseksi kaudelle 2014-2020. Siinä on mukana säädös, jossa esteettömyys on ää, projektien ennakkorahoitusehto ja vammaiskysymysten valtavirtaistamisen pitäisi olla projektien välttämätön osa. Me toivomme, että neuvosto seuraa parlamenttia tässä ehdotuksessa. Toisessa vetoomuksessa, jonka nimi on Stuartin tapaus, se koskee Iso-Britannian asukkaiden tilannetta, kun he ovat toisessa EU-maassa ja Iso-Britannia kieltää heiltä vammaistukia, esimerkiksi päivärahaa ja muuta tukea. Tämä juttu on sellaisen vammaisen henkilön tekemä, jossa Iso-Britannia lopetti hänen avustuksensa, kun hän muutti perheen mukana Espanjaan. Ja tässä oli ennakkopäätös oikeudessa. EUn oikeusistuin teki 2009 uraurtavan päätöksen ja 2011 päätös annettiin. Siinä todettiin, että tällaisia testejä voi tehdä vain silloin, kun ei ole mitään muita yhteyksiä sosiaaliturvajärjestelmään. Vetämysvaliokunta on tukenut tässä tapauksessa jatkuvasti rakentavaa vuoropuhelua viranomaisten kanssa. Perhe pääsi vetomusvaliokuntaa esittelemään tätä tapahtumaa ja paikalla oli komission edustajia. Sen jälkeen, kun EU-tuomioistuin e- e- on tehnyt päätöksensä, senkin jälkeen valiokuntamme on vaatinut, että Iso-Britannian hallitus tukee näiden käteistukien ja näiden asunpaikkaa koskevien testien suhteessa toimii korrektisti. Toinen esimerkki. Vuoden alussa me annamme vast- Käsittelemme komission vastausta tiettyyn vetomukseen, joka käsitteli näkörajoitteisten äh, pääsyä kirjojen ja muuten painettumateriaalin äh, pariin. Tässä oli mukana myös lukirajoitteisia. Ja valiokuntamme päätti, että EU pitäisi tukea kansainvälisen IPO-järjestön päätöstä, joka koskee copyrightia. EUn Soketten järjestö oli mukana useassa kokouksessa. He puolustivat vaatimuksiaan. Jäsenet suhtautuvat myönteisesti tähän asiaan ja kuulivat, että jotkut jäsenvaltiot vastustivat sitomaa sopimusta. Valiokunta on pyrkinyt selkeytyksiä ja me haluamme, että neuvotellaan sitova sopimus. Ja Valiokunta on tehnyt myös päätöslausumaehdotuksen. Me olemme komission jäsen Barnierilta hyvin myönteisen vastauksen. Hän on sanonut, että komissio on sitoutunut sitovan sopimuksen aikaansaamiseksi. Meillä on myös valtavasti toimia liittyen lausuntoihin, mietintöihin, valiokunta-aloitteisiin mietintöihin. I will cite only, uh, the... puhun vain tämän vuoden tapahtumista. Tänä vuonna valiokuntamme teki mietinnön, joka koski vuoden 2014-2020 kansalaisoikeusmietintöä. Se haluaa, että komissio myöntää paremmin rahoja vammaisille, jotta he voivat kansalaisoikeuksiaan toteuttaa täysimittaisesti, niin kuin kansainvälisissä sopimuksissa ja EU-sopimuksessa vaaditaan. Ää, kansalaisvapauksien valiokunta on hyväksynyt tämän mietinnön tällä viikolla. Mitä kriisiin tulee? Minä olen sitä mieltä, että poliittisten päätösten vaarana tässä kontekstissa, niiden vaarana on, että vammaisten perusoikeudet vaarantuvat. Säästötoimet monesti merkitsevät askelta takaisin päin taaksepäin vammaisalueella. Sosiaaliturvamaksut myöhästyvät, tukia evätään, jäsenvaltiot eivät ryhdy välttämättömiin toimiin, jotta ne täyttäisivät velvoitteensa vammaisia kohtaan jäsenvaltioiden pitää miettiä sosiaalipolitiikkaansa uudestaan ja luoda kattava sosiaaliturvajärjestelmä. Ja köyhyyden vähentämisohjelmissa pitää myös ajatella vammaisia eläkkeitä ja vammaistukia. Me emme saa ajatella vammaisia nettokustannuksena, jos me, meidän täytyy mahdollistaa työllisyys ja itsenäinen elämä. Meidän täytyy siis vähentää vammaisuuden kustannuksia tätä kautta. jäsenvaltioiden täytyy luoda myös suojatyöpaikkoja. Meillä täytyy olla joustavaa sosiaaliturvaa, meidän täytyy tukea elinikäistä oppimista ja meidän täytyy laajentaa nämä mahdollisimman laajalle. Ja sen valtioiden pitää luoda tällaisia kontaktipisteitä, joista vammaiset ja heidän perheensä saavat tietoa ja hallinnollista neuvoa. Ja yleisten asenteiden täytyy muuttua suhteessa vammaisiin. Meidän on tarjottava sellaisia strategioita, joihin käyttämällä varaa kansallisesti ja EU-tasolla. Ehdotus eurooppalaiseksi asetukseksi, puheenjohtaja sanoo tässä, että aika loppuu, niin tämä eurooppalainen asetus, joka koskee rakennerahastoja kaudeksi 2014-2020, sisältää säädöksen, jonka mukaan vammaisuus on ennakkoehto jokaisen projektin hyväksymiselle. Ja minusta meidän täytyy todella alleviivata tätä asiaa, koska, koska tämä on meille menestysaskel. Ihan lopuksi sanoin, että paljon me olemme saavuttaneet viime vuosikymmeninä vammaisten, kys, vammaiskysymyksissä, mutta vielä paljon on tehtävää. Olen samaa mieltä teidän päätöslauselmanne kanssa. Tuen ja tulen tukemaan teidän viittä vaatimustanne, jotka ovat osa teidän päätöslauselmaanne. Erityisesti meidän on parannettava yhteistyötä YK yleissopimuksen puitteissa, jotta meillä olisi koordinoidumpi politiikan täytäntöönpanomalli jäsenvaltioiden kanssa, jotta me täytäntöönpanisimme perusvapauksien toteutamisen, jotta takaisimme liikkumavapauden ja jotta loisimme paineita niin, että saisimme hyväksynnän syrjintädirektiiville. Kiitos kaikille. Kiitos oikein paljon edustaja Mazzoni tästä puheenvuorosta. On hyvä, että voimme tehdä yhteistyötä tulevaisuudessa, erityisesti jos ajatellaan tätä seurantamekanismia siihen osallistumista. Ja nyt voin kertoa, että Nikiforos Diamandouros Euroopan oikeusasiamies on valmis puhumaan tälle täysistunnolle. Hän ei kuitenkaan pääse tänne itse paikalle, joten nyt katsomme hänen videotervehdyksensä. Eli pyytäisin teitä aloittamaan videokonferenssin. So you are welcome here among us. Tervetuloa siis tänne meidän keskotemme. Eh, köszöntjük körünkben, és nagyon... Eh, Tervetuloa ja kiitos oikein paljon siitä, että päätitte olla täällä läsnä, vaikka vain viestintävälineiden avulla, mutta tämä on kuitenkin hyvin tärkeää, että olette täällä kanssamme. Nyt annan teille puheenvuoron. I assume you have given me the floor. Yeah. Mm. All right. Good. Eli siis minulle annatte puheenvuoron. Hyvä. Eli äh, arvoissa vetomusvaliokunnan puheenjohtaja, EDFn puheenjohtaja, arvon Euroopan parlamentin EDFn äh, Äh, varapuheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat vieraat. Haluaisin aloittaa lämpimällä kiitoksella Euroopan vammaisfoorumille, samoin kuin Euroopan parlamentille siitä, että olette kutsuneet minut tänne mukaan ja että saan puhua tässä tärkeässä tilaisuudessa. Luonnollisesti olisin mieluummin ollut teidän joukossanne, mutta minulle täysin mahdotonta äh, matkustaa Brysseliin tänään. Olen kovin iloinen siitä, että eh, Rosita Agnev, joka on minun edustajani, on teidän joukossanne koko tämän tilaisuuden. Minua pyydettiin tavallaan määrittelemään tämä koko, eh, antamaan puitteet koko tälle tilanteelle ja sen vuoksi katsonkin hieman taaksepäin. Ja ajattelin katsella taaksepäin eh, nimenomaan oikeusasiamiehen puitteissa – Oikeusasiamies on ainoa ei-oikeudellinen elin Euroopan unionissa, joka ohjaa EUn toimielimiä nimenomaan perusoikeuksien toimeenpanemisessa, samoin kuin esimerkiksi vammaisten oikeuksissa, sen mukaan mitä YK yleissopimuksessa sanotaan. Kuten monet teistä tietää, niin äh, oikeusasiamiehen tehtävä on äh, tutkia erilaisia valituksia ja erilaisia valituksia, joita on tehty Euroopan unionin toimielimistä. Ja ajattelinkin kertoa teille muutamia esimerkkejä näistä valituksista, joita minulle on tuotu. Eli on kysymys esimerkiksi henkilöistä, jotka haluavat työskennellä EUn toimielimille ja he ovat kääntyneet oikeusasiamiehen puoleen kiinnittääkseen oikeusasiamiehen huomion erilaisiin esteisiin, joka estää heitä työskentelemästä unionissa. Juuri hiljattain äh, me saimme valituksen siitä, että EPSON eli valintatoim- Euroopan unionin virkamiesten valintatoimiston nettisivusto ei ole selkeä. Ja minä olen pyytänyt nyt sitten EPSOa huomioimaan YK yleissopimuksen ja hoitamaan tämän nettisivun kuntoon. Sitten meillä on henkilöt, jotka jo työskentelevät EUn toimielimille. He ovat kääntyneet oikeusasiamiehen puoleen sen vuoksi, että toimielimet eivät ole esimerkiksi maksaneet erilaisia tukia, joita näille ihmisille kuuluu, esimerkiksi vammaisten lasten hoitamiseen. Ja he ovat esimerkiksi valittaneet oikeusasiamiehelle siitä, että heidän lapsensa on suljettu Eurooppa-koulun opetuksen ulkopuolelle. Sitten on henkilöitä, jotka haluaisivat vierailla EUn toimielimissä ja he ovat valittaneet oikeusasiamiehelle siitä, että rakennuksiin ei pääse esteettömästi. Sen lisäksi monet henkilöt ovat valittaneet siitä, että toimielinten nettisivut eivät ole saatavissa. Oikeusasiamies on yhteistyössä toimielinten kanssa onnistunut auttamaan monia valituksen tekijöitä, mutta meidän täytyy kuitenkin identifioida syy näihin ongelmiin. Nämä kaikki esteet, jotka estävät vammaisia osallistumasta täysin keskusteluihin, toimiin, projekteihin tai Euroopan unionin erilaisiin aloitteisiin eri toimielimissä. Tämä on nimenomaan se filosofia, joka on YK yleissopimuksen taustalla. Ajatus on nimenomaan se, että nämä esteet, joita vammaiset kohtaavat, ovat yhteiskunnan ongelmia ja meidän tehtävämme on repiä ne esteet alas. Meidän täytyy hoitaa tämä työ myös nyt kriisin aikana, kun voimavarat ovat vähäiset ja julkiset palvelut ovat hyvin suuren paineen alaisena tehdä enemmän vähemmällä. Ja minusta tuntuu, että unionin on unioni ei voi täyttää tehtäviään ja allekirjoittaa yleissopimusta, ellei anneta tähän myös lisää rahaa. Ja sen vuoksi tämä täytyy myös huomioida meidän vuosittaisissa budjeteissamme vuoden 2013 ja 2014 budjettimenettelyissä. Samanaikaisesti haluaisin myös sanoa, että jotkut niistä valituksista, joita olen käsitellyt, äh, eivät aina ole vaatineet enemmän rahaa hoitaa asiaa hyvin. Esimerkiksi parlamentilla on tällainen pilottiohjelma, jossa äh, on mukana harjoittelijoita, vammaisia harjoittelijoita. Minulla oli mahdollisuus osallistua tähän ohjelmaan ja sanoin siellä, että kun ryhdytään toimiin niin, että voidaan varmistaa, että vammaiset ihmiset saavat mahdollisuuden osallistua kunnolla, silloin parlamentti myös kantaa oman vastuunsa ja meidän täytyy myös välttää kaikki mahdollisuudet sanoa, että jollekin henkilölle on tar- tarjottu jokin virka vain hänen vammansa vuoksi eikä hänen pätevyydensä vuoksi. Koska jos me emme onnistu tässä, niin tämä saattaa hyvinkin vahingoittaa Euroopan unionin äh, mainetta. Sitaatti loppu. Haluaisin nyt palata tähän yleissopimukseen. Oikeusasiamiehen mandaatin puitteissa kansalaiset ja järjestöt voivat kääntyä minun puoleeni, mikäli he ovat sitä mieltä, että EUn hallinto ei toimi tämän yleissopimuksen mukaisesti. Ja kun tällaisia valituksia tehdään, ja minä toivon, että niitä todellakin tehdään, minä tulen tekemään kaikkeni, että yleissopimuksen varmistavat oike- varmistamat oikeudet vammaisille toteutetaan. Oikeusasiamies on myös huolehtinut siitä, että oikeusasiamies on artiklan 33 kohta 2 mukaisesti EU:ssa eh, e kaikessa mukana. Toisin sanoen oikeusasiamies huolehtii siitä, että EUn toimielimet toteuttavat yleissopimusta. Voin varmistaa teille, että oikeusasiamies osallistuu sitoutuneena jäsenenä kaikkeen tähän työhön ja me pyrimme varmistamaan sen, että EU on eturintamassa, mitä tulee yleissopimuksen kunnolliseen toimeenpanoon. Minä odotan ilolla yhteistyötä muiden osapuolten kanssa. Erityisesti mainitsen tässä parlamentin vetoomussa valiokunnan, jonka kanssa olenkin tehnyt kauan ja läheisesti yhteistyötä. Sama koskee perusoikeusvirastoa, jolla minun mielestäni on hyvin tärkeä rooli, kun varmistetaan tämän yleissopimuksen toiminta. Ne, jotka tietävät ja tuntevat oikeusasiamiehen työn, te tiedätte, että kun EUn toimielimet sitoutuvat joihinkin tehtäviin, minä teen kaikkeni huolehtiakseni siitä, että he tekivät näin. Oli nyt sitten kysymys esimerkiksi perusoikeuskirjasta tai yleissopimuksesta. Oikeusasiamiehelle on erityisen tärkeää, että unioni noudattaa niitä lupauksia, mitä se on kansalaisilleen luvannut ja, ja ratifioi esimerkiksi YK :n yleissopimuksen. Minä toivon, että äh, minun tämä puheeni jossain määrin auttaa teitä eteenpäin. Kiitän teitä huomiostanne ja toivotan teille äh, hyvää seminaaripäivää. Kiitos. Köszönjük, Diama, köszönjük. Kiitos oikein paljon, herra Diamandouros, tästä puheenvuorosta. Olemme oikein tyytyväisiä siksi, että korostitte sitä, mitä vammaiset ovat pitkään sanoneet, että tasa-arvoiset mahdollisuudet eivät aina ole rahoituskysymys, vaan ainoastaan näkökulmakysymys. Ja seuraavana meillä on viimeinen puheenvuoron pitäjä ja nyt käännyn Stig Langbaadin puoleen. Hän on EDFn johtokunnan jäsen ja pyydän häntä vastaamaan Angelillin, Matsonin ja Diamandouroksen puheenvuoroihin. Tack för ord. Kiitos äh, puheenvuorosta. Tänään me kaikki olemme täällä vastuussa teoistamme. jeg er også, at vi vil være en lille smule Me estämme myös luonnollisen kysymyksen, joka liittyy siihen, miten... Nyt kuulu, kuuluuko nyt? Toimiiko tämä? Rakennerahaston pitää kehittää instituutioita, luomaan uusia instituutioita. Ja meidän pitäisi noudattaa tässä Onkarin suunnitelmaa. Me olemme erittäin huolestuneita Unkarin tapauksesta. Ja me tarkastelimme sitä. Ja meillä on kysymys, joka on jo aikaisemmin mainittu, joka liittyy tekijänoikeuksiin. Kysymys on, onko EU nyt sellaisessa asemassa, että, että se voi kansainvälisessä työssään, voiko se toimia niin, että se takaa ne asiat, joita me haluamme liittyen VIPOon, joka on kansainvälinen tekijänoikeus ja immateriaalisia oikeuksia käsittelevä järjestö. Voimmeko taata sen, että vammaiset voivat kuulla materiaalia? Ja siellä kirjat ovat välttämättömiä, jotta me voimme keskustella toisemme, että me voimme lukea samat kirjat keskustelun pohjaksi. Jos minä voin käyttää samoja kirjaa yliopistossa kuin joku muu käytti yliopistossa, Mutta ratkaisevaa on, että meidän täytyy voida esittää kysymyksiä EUlle koska EU on kaikkein tärkein osa vammaisten oikeuksia koskevan sopimuksen täytäntöönpanossa. Ja EUlla on vastuunsa kannettavana. 2013 me saamme raportin sitten EUlta. köszönöm, Stig. Kiitos oikein paljon, Stig, tästä puheenvuorosta. Ja nyt aloitamme sitten täysistuntokeskustelun. Ja ennen tätä kuitenkin kääntyisin Kinga Köntsin puoleen. Hän on Euroopan parlamentin vammaisinterryhmän puheenjohtaja ja Rodolfo Kattaani, hän on EDFn pääsihteeri. Pyytäisin heitä tulemaan johtamaan kokousta tästä alkaen ja toivottavasti te pystytte pitämään, pitäytymään annetuissa ajoissa ja aikataulussa. Bravo,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 Good morning, eh, good morning everyone. Eh, the previous... Hyvää huomenta. Seuraava istunto loppui siihen, että täytyy pitää aikataulusta kiinni. Joten ehdotan, että aloitetaan kokouksen seuraava osio. Toivottaisin tervetulleeksi kaikki jälleen kerran. Ensiksi herra Katani, jonka kanssa toimin yhdessä puheenjohtajana. Yritämme myös pitää aikataulusta kiinni. Toivomme, että kaikki, jotka ovat puhujalistalla, saavat tarpeeksi aikaa kertoakseen mielipiteensä. Nyt vain pari sanaa johdannonomaisesti. Minusta Tämä on äärimmäisen tärkeä hetki meille eri järjestöjen edustajille, jotka tulevat eri jäsenvaltioista, mutta voisinko sanoa, että tämä on vielä tärkeämpi meille, Euroopan parlamentin jäsenille. Meistä moni on täällä länsen Ja te, he voivat kuunnella teitä, teidän kommentteja, ehdotuksia. Ja me voimme hyödyntää sitä sitten myöhemmin päivätyössämme. Meillä on erilaisia asiakokonaisuuksia, erilaisia lainsäädäntöehdotuksia. Ja tämä tulee olemaan erittäin tärkeää, että voimme ottaa osaa tähän vuoropuheluun, että opimme teiltä. Ja tärkeää on myös jatkaa keskustelua myöhemmin. Varmasti tulette myöhemmin puhumaan sitä myöhemminkin, että kriisin aikana – elämä on yhä vaikeampaa kaikille Euroopassa. Vielä enemmän niille, jotka elävät vamman tai jonkun muun ongelman kanssa. Meidän täytyy nämä vaikeudet ottaa huomioon. Täytyy muistaa, että meillä ei ole ainoastaan talouskriisi. Meillä on yhä enemmän myös kriisi, joka koskee julkisen sektorin rahoitusta. Vähemmän julkisia menoja käytetään esimerkiksi koulutukseen, sosiaalipalveluihin ja ihmisten auttamiseen, jotta saisimme aitoa tasa-arvoa Euroopassa. Meillä on myös ihmisoikeuskriisi. Me näemme, että ihmisoikeustilanne heikkenee monessa maassa. Meidän täytyy työskennellä yhdessä ja ryhtyä toimiin tällaisten kehityskulkujen vastustamiseksi. Minulla on viisi minuuttia, joten yritän puhua lyhyesti. Nyt me keskustelemme laajalti Euroopan parlamentissa monivuotisista rahoitusnäkymistä. Rahoitusnäkymällä on ratkaiseva rooli EUn eri kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamisessa. Olette varmaan kuulleet näistä vaikeista keskusteluista jäsenvaltioiden kanssa ja neuvoston ja EUn kesken. Voin vakuuttaa teille, että Euroopan parlamentin jäsenet voimakkaasti tukevat kaikkia kunnianhimoisia tavoitteitamme, josta täällä puhumme. Minä olen kansalais- ohjelman ja kansalaisoikeusohjelmaan esittelijä. Tämä ohjelma auttaa kansalaisia tuntemaan oikeutensa ja myös täytäntöönpanemaan oikeuksia ja auttaa heitä näkemään oikeuksien toteuttamista jäsenvaltiosta. Se on tärkeä ohjelma. Toinen mielestäni tärkeä ohjelma on Euroopan sosiaalirahasto. Olen niin sanottu varjoesittelijä liittyen tähän mietintöön ja me pyrimme ottamaan Vammaisten oikeudet voimakkaasti huomioon. Neuvottelut neuvoston kanssa eivät vielä ole lopussa, mutta me viittaamme YK vammaisten oikeuksien sopimukseen. Myös tämän asetuksen yhteydessä me haluamme luoda esteettömyyttä. Me haluamme, että YK sopimusta täytäntöönpannaan jäsenvaltiossa – me toivomme, että nämä näkökannat pysyvät mukana neuvotteluiden loppuun ja niin, että että seuraavat seitsemän vuotta näitä varoja voidaan käyttää tällä tavalla. Me tiedämme, että lainsäädäntö on tärkeää, mutta tiedämme, että täytäntöönpano että, ja rahoitus ovat tärkeitä näiden oikeuksien kannalta ja kunnianhimoisten tavoitteiden kannalta. Joten Paljon kiitoksia siitä, että olette kuunnelleet. Pyytäisin herra Katania puhumaan kokoukselle ja sitten annamme puheenvuoron kaikille teistä, jotka puheaikaa haluatte. Uh, okay. Thank you very much, madam. Uh, kiitos. Uh, kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Aiemmat puhujat ovat jo sanoneet monia tärkeitä asioita YK yleissopimuksesta. Joten liittyen siihen, mitä me tämänpäiväisessä tilaisuudessa teemme, niin haluaisin eh, käsitellä hieman tarkemmin kriisin merkitystä. Kriisistä on tulossa yhä enemmän ihmisoikeuskriisi, enemmän kuin pelkästään taloudellinen kriisi. Säästö, toimenpiteet ja riski siitä, että muutetaan Eurooppa eh, köyhemmäksi alueeksi, jossa vammaisten eh, elämä vaikeutuu, heidän eh, tukiaan ja palveluitaan leikataan. Säästötoimenpiteet keskittyvät esimerkiksi äh, verokuorman, verotaakan lisäämiseen nimenomaan keskiluokalle ja samanaikaisesti myös äh, vähennetään palveluita ja heikennetään Euroopan sosiaalista mallia. Kuten sanoin, talouskriisi on enemmän ihmisoikeuskriisi kuin pelkkä talouskriisi. Euroopan unionin toimielimillä on velvollisuus löytää tie ulos tästä painajaisesta. Euroopan unionin 24 jäsenvaltiota 27 on ratifioinut YK yleissopimuksen. Ja nyt niillä on sitten velvollisuus toimeenpanna sopimus kaikilla tasoilla. Myös EU luonnollisesti tämän toimeenpanee oikeushenkilönä. EU on sitoutunut toimeenpanemaan älykkään ja mukaan ottavan talouden, jossa pyritään korkeaan työllisyyteen ja sosiaaliseen osallistumiseen. Mutta todellisuus on kaukana tästä sitoumuksesta, samoin kuin Eurooppa 2020 strategian tavoitteista. EUn täytyy hyväksyä vahva monivuotinen rahoituskehys, samoin kuin sosiaalisten investointien paketti, jossa huomioidaan ihmisoikeudet ja syrjimättömyysperiaatteet. Sen tulee investoida sosiaalipolitiikkaan ja palveluihin, jotka tukevat, kun luodaan osaan ottavampaa ja vaurasta hyvinvoivaa yhteiskuntaa. Tämän sosiaalisen investointipaketin tulisi huomioida tietyt näkemykset, eli suojella ja edistää vammaista niiden kansalaisten oikeuksia, antaa hyvät oikeanlaiset voimavarat tähän, pääsy työmarkkinoille ja myös huomioida se, että vammaiset pääsevät esimerkiksi terveydenhoitoon. Myös palveluiden ja tavaroiden saatavuus on erittäin tärkeää vammaisille, koska he ovat myös kuluttajia Euroopan unionin markkinoilla. EDF käynnisti kampanjansa vuodelle 2012 kolmen asian pohjalta, eli vapaa liikkuvuus, tavaroiden saatavuus, sen lisäksi myös pääsy joka puolelle ja myös julkista sitten palveluiden saatavuus, esimerkiksi nettos, nettisivustot, jotka tarjoavat palveluita. Estettömyyden ja pääsyn pitäisi olla myös mahdollista rakennerahastoissa ja julkisissa tarjouskilpailuissa. Jotta me saavutamme tämän, me tarvitsemme, kuten jo kuulimme, taloudellista ja poliittista, kehystä, joka on vahva. Me vastustamme kaikkia pyrkimyksiä vähentää EUn budjettia ja me pyydämmekin 25 prosentin osuutta koheesiopolitiikalle sosiaalirahastosta. EUn budjetissa pitäisi ottaa huomioon koulutus ja köyhyyden vähentäminen, tasa-arvo, sosiaalinen panostus parantaa työllisyyttä. Ja hei, mutta jos siihen ei ryhdytä, niin myös poliittiset jännitteet lisääntyvät. Köyhyys kasvaa ja sosiaalisen kohesion sijaan me kohtaamme syrjintää ja sen vuoksi me odotammekin, että EUn toimielimet toimivat ihmisten etu etusijalla, koska muuten toimielimet menettävät uskottavuutensa. EUlla on tärkeä rooli tässä ja vammaiset odottavatkin hyvin paljon EUlta ja EUn toimilta Euroopassa ja koko maailmassa. Me, me toivomme todellakin, että EU pitäytyy näissä sitoumuksissaan. Kiitos. Thank you very much. We give the word to one. Thank you very much and thank you for your... Uh... Kiitos oikein paljon. Kiitos tästä panoksestani, herra Katani. Kollegilta olen voinut kuulla, että kaksi meppikollegaa eivät ehtineet puhumaan edessä vaiheessa, edellisessä istunnossa Gabriele Zimmer, joka on GUE ryhmän puheenjohtaja ja Raul Romevai Ruoda, joka on vihreiden varapuheenjohtaja. Eli me annamme ensin teille puheenvuoron ja sitten muille. Eli Gabriele, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Recht herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Minulle on suuri kunnia saada täällä tänään vammaisparlamentissa olla mukana puhumassa ja olen kovin otettu ja vaikuttunut siitä, mitä tähän mennessä olen kuullut ja nähnyt, koska se tekee selväksi sen, että vammaisten kysymykset eivät ole minkään eh, E, tavallaan erityisryhmän kysymyksiä ja ongelmia, vaan ongelmia, jotka koskevat meitä kaikkia. Ne ovat ongelmia ja kysymyksiä, jotka koskevat arkipäivää ja ne on ratkaistava yhdessä. Olen siis hyvin ylpeä siitä, että voin olla täällä toivottamassa teidät tervetulleeksi ja että voimme käydä tätä vuoropuhelua yhdessä toistemme kanssa vuoropuhelu vammaisten, vammaisten edustajien kesken ja politiikan edustajien kesken eri politiikan maista ja Euroopan parlamentista. Koska minulla ei ole paljoa aikaa, niin ottaisin esiin ihan lyhykäisesti vain pari ongelmaa. Olin kovin iloinen siitä, että kuulin täältä puheenjohtajakorokkeeltakin huomioon siitä, että meidän täytyy katsoa myös Euroopan ulkopuolelle ja käsitellä sellaisia kysymyksiä, kuten esimerkiksi kehitysapu, jossa pitäisi selkeämmin ottaa mukaan myös vammaisten elintilanne kaikkein köyhimmissä maissa. Me olemme yhdessä Euroopan parlamenttina ottaneet asian esiin Afrikan, Karibian ja Tyynemeren AKT-valtioiden kanssa ja laatineet raportin tästä nimenomaan vammaisten asemasta näissä maissa. Me itse omassa työssämme Euroopan parlamenttikkoina, meidän täytyisi tukea tällaisia selkeitä projekteja, jossa huomioidaan vammaiset ja myös se, että tuemme vammaisia siinä, että ne, he saavat kaiken mahdollisen avun ja tuen kyetäkseen asumaan itsenäisesti. Minä aikaisemmassa tehtävässäni Saksassa Lantyringerissä, kun työskentelin, olin hyvin paljon tekemisissä vammaisten naisten kanssa. Ja Naisiin kohdistuva väkivalta, vammaisiin naisiin kohdistuva väkivalta oli erittäin suuri asia silloin. Ja se on mielestäni asia, jonka Euroopan parlamentin pitäisi ottaa käsittelyyn, koska se on sellainen aihe, joka usein jää syrjään. Meidän täytyy saada julkisuutta tälle asialle niin, että me saamme äh, tukea naisille heidän oikeuksissaan. Ja meitä on pyydetty tarkastelemaan tätä kysymystä ja tukemaan naisia. Vielä kolmas asia ihan lyhykäisesti. Niin me olemme kriisissä, ei ainoastaan Euroopan unionissa. Kriisi on syvä ja se, mitä meidän yhdessä pitää tehdä nyt, on välttää se, että yhteiskunnan vastuu myös budjetin kautta on huolehtia siitä, että kaikki ihmiset, myös vammaiset, riippumatta siitä missä osassa Eurooppaa he asuvat, että heillä on mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan ja saada yhteiskunnan palveluita. Tämä on mielestäni kysymys, joka pitäisi tuoda esiin Euroopan parlamentissa yhtäältä, mutta toisaalta myös tämä tämänpäiväinen vammaisparlamentti. Teidän tulee puhua nimenomaan julkisten palveluiden saatavuudesta ja sen mahdollistamisesta ja vaatia sitä niin, että me voimme palauttaa tämän asian ja yhteiskunnallisuuden mukaan yhteiskunnassa ja taistella tätä yksityistämistä vastaan, joka rajoittaa ja heikentää elintasoa. Joten siltä osin olen todellakin innolla odottan tätä yhteistä julkilausumaa, jonka te tänään vielä hyväksytte ja toivotan suurta menestystä teille tässä meidän yhteisessä ponnistelussamme ja toivon yhteistyötä jatkossakin, kun toimeenpannaan YK vammaisten yleissopimus. Kiitos. I would like now to give the floor nyt haluaisin antaa puheenvuoron Meppi Raul Romevai Ruedalle. Hän on vihreän ryhmän puheenjohtaja. Kiitos. Minäkin puhuisin oikein lyhyesti. Olen tarkkaan seurannut keskustelua tähän asti ja voin sanoa, että täällä on kuultu juuri siitä, mikä tilanne on. Vihreiden jäsenenä haluaisin sanoa, että me olemme keskittyneet työssämme eri aloihin, mutta voin kuitenkin erityisesti korostaa erästä seikkaa, joka minulle on erityisen tärkeä juuri nyt, eli Kyseessä on horisontaalinen syrjinnän vastainen direktiivi, joka on neuvostossa jumissa. Minä olen esittelijä Euroopan parlamentissa sitä koskien. Tässä on vuosikausia ollut paljon turhautuneisuutta siksi, että tässä on nyt sellainen mielikuva, että tämän lainsäädännön täytäntöpalo tulee liian kalliiksi jossain maissa. Ja tähän on nyt puututtava. Minä olen tarkkaan kuullut sitä, mitä kuunnellut, mitä olette sanoneet tänä aamuna, ja nämä asiat pitää todellakin panna sinne pöydälle ja puhua niistä. Jotkut jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että kohesion sijoittaminen ei ole tarpeellista kriisi aikana, mutta tämä on virhe. Tätä virhettä emme nyt voi tehdä juuri tällä, tänä historian hetkenä. Täällä on sanottu, ja minäkin olen sitä mieltä, että YK on yleissopimuksen allekirjoittaminen se voi vahvistaa juridisia velvoitteita Euroopan unionissa. Näin on. Meidän pitää lähteä tältä pohjalta ne pyrkiä vakuuttamaan kaikki jäsenvaltiot, erityisesti ne, jotka vielä miettivät sitä, kuinka tärkeää tämän syrjimättömyyden laajentaminen kaikille aloille olisi. No pitää pyytää, että eh, nyt siellä ei enää estettäisi työn etenemistä, mutta tarkoitan tässä myös Euroopan unionin kansalaisia, joiden on nähtävä, että heidän oikeudet todellakin toteutuvat. Ja on varmistettava samanlaiset tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille kansalaisille. Tähän on puututtava. Tämä konferenssi voi tässä auttaa. On todella harmillista nähdä, että jotkut jäsenvaltiot yhä vielä tässä piiloutuvat tällaisen täysin väärän laisen argumentin taakse, että puhutaan kustannuksista, tämän ehdotuksen kustannuksista. Me olemme pyytäneet tutkimusta, jotta voitaisiin tehdä selväksi, että tässä ei ainoastaan pidä miettiä kustannuksia, vaan myös kohesion hyötyjä. Ei pidä ajatella hyötyä ainoastaan yksilön osalta, vaan myös yhteiskunnan osalta, jos tällainen syrjimättömyys säännöstö otetaan käyttöön. Ne jäsenvaltiot, jotka suhtautuvat kaikkeen tämän epäröiden no, asiaan, on nyt puututtava. Parlamentissa on suuri enemmistö näiden sääntöjen takana ja tämä päätöslausuma, joka hyväksyttiin kansalaisvapausvalikunnassa viime viikolla, että neuvosto artiklan 265 pohjalta Euroopan perustamissopimuksesta voisi hyväksyä tämän direktiivin nyt mahdollisimman nopeasti. Ja tässä nyt puhutaan periaatteessa oikeuksista ja e- esteettömyydestä liittyen kaikkeen julkiseen keskusteluun. Tänä iltapäivänä vihreässä ryhmässä puhutaan demokratiasta, lähdetään liikkeelle arabikeväästä – Meillä on siellä uudenlaista tulkkausta, siellä on eh, ihan uudenlaiset järjestelmät käytössä, puheesta tehdään tekstiä ja tämä pitää, tätä pitää pitää ihan normaalina toiminta tapana, että meidän pitää edistää demokratiaa myös keskusteluissamme Euroopan parlamentissa. Eli tällaiset konferenssit, niiden pitäisi olla sääntö eikä poikkeus. Ja tällaista pitäisi yleensäkin käyttää ihan riippumatta kuluista, sillä kuten sanoin, kustannuksia tässä käytetään vain tekosyynä eikä miltä muita hyötyjä. Eli on hienoa olla täällä paikalla ja haluaisin korostaa sitä, että nämä asiat ovat todella läsnä keskusteluissa ja toivottavasti suurin osa poliittisista ryhmistä voi myös tukea tätä näkökulmaa. minusta tämä on ainoa tapa ymmärtää yhtenäiset mahdollisuudet. Kiitos. Thank, you very much. Uh, if you don't... Paljon kiitoksia. Jos teille sopii, niin jotkut minun parlamentin jäsenkollegani joutuvat jättämään. Elisabeth Schröter pyysi pariksi minuutiksi puheenvuoroa. Voisiko Elisabeth puhua lyhyesti? Se olisi kiva. Tiedän, että sinä joudut lähtemään. Elisabeth Schröter vihreistä. Yeah, thank you very much. Um, Kiitos. Minä haluan käyttää äidinkieltäni. Toivottavasti se onnistuu, että me pystymme tämän hoitamaan. Minä olen varapuheenjohtaja työllisyys- ja sosiaalivaliokunnassa, valiokunnassa, joka käsittelee hyvin monia näkökulmia, jotka henkilökohtaisesti koskevat vammaisia ihmisiä. Me olemme hyvin sitoutuneita työssämme. Haluaisin vain kertoa, että olemme tehneet mietinnön, joka koskee vammaisten oikeuksia ja siihen liittyviä strategioita Euroopan äh, unionissa. Esittelijä istuu tässä minun vieressäni. Me olemme yhdessä laatineet mielestäni erinomaisen hyvän mietinnön ja tämä on se tapa, millä me yritämme tavallaan tällaisilla niin kutsutuilla pehmeillä keinoilla viedä eteenpäin YK yleissopimusta unionissa. Ja aikaisemmat puhujat ovat oikeassa siinä, että me todellakin suurella huolenaiheella äh, olemme tarkastelleet esimerkiksi sitä, että Kreikassa vammaisten avustajia ei enää tueta, ei anneta niitä, eikä tämä ole perusoikeuskirjan mukaista, ja me emme hyväksy tätä millään muotoa. Ja leik- leikkaukset, mitä on tehty, niitä me olemme todellakin kritisoineet vahvasti puheenjohtajamaille. Työllisyysvaliokunnassa me olemme laatimassa nyt oma-aloitteista mietintöä, jossa on kysymys syrjimättömyysdirektiivin toimenpanoa koulutuksen ja työllisyyden kannalta. Meidän mielestämme meidän täytyy nyt tässä todellakin ryhtyä toimimaan niin, että me saamme aikaan todellisuutta Euroopassa syrjimättömyysdirektiivistä. Eli että kaikilla on esteetön pääsy koulutukseen ja työmarkkinoille koskien vammaisia ja kaikkia ihmisiä riippumatta siitä, mikä ihmisen tausta on. Sitten vielä yksi asia, jonka parissa työskentelemme päivittäin monissa tärkeissä kokouksissa ja sen oikeastaan on se syy, miksi minun täytyy täältä poistua aikaisemmin. Aiheena nimittäin Euroopan rakennerahastot. Kolmasosa Euroopan budjetista menee rakennerahastoille ja me haluamme, että rakennerahastoa käytetään sellaisella tavalla, että se poistaa esteitä. Toinen, mitä me haluamme, on, että rakennerahastojen ohjelmointi tehdään sellaisella tavalla, että myös vammaiset voivat osallistua näihin ohjelmiin. Adam otti tämän mukaan mietintöönsä ja hän on osana meidän neuvotteluvaltuuskuntaamme. Me emme ole tähän vielä päässeet saavuttaneet näitä tavoitteita, mutta me aiomme saavuttaa sen. Ja sitten vielä lopuksi, tämä asia liittyy varmasti siihen, että tulen itse Saksasta. Suurella huolenaiheella seuraa sitä, että Saksan hallitus yhä vielä estää sen, että Eurooppaan saataisiin viides syrjimättömyysdirektiivi. Saksassa nyt ehkä on tiettyä liikehdintää sen vuoksi, että Saksan osavaltiot pitävät omana tehtävänään sitä, että he kehittävät tällaisen sisällyttävän koulukonseptin. Ja Saksan hallitus sillä ei oikeastaan enää ole mitään argumentteja estää sitä, että viides syrjimättömyys direktiivi saataisiin aikaiseksi. Me todellakin toivomme, että tämä blokeeraaminen loppuisi ja me pyrimme todellakin saamaan Saksan hallituksen muuttamaan näkemyksensä tästä viidennestä syrjimättömyysdirektiivistä, koska silloin vasta meillä on mahdollisuus antaa vastaavanlaiset oikeudet vammaisille työmarkkinoilla ja koulutuksessa. Ja toivon todellakin, että me tämän vaalikauden aikana pääsemme asiassa eteenpäin. Thank you. It's working, yes. Thank you. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, Rova Schröter. Todellakin syrjimättömyysdirektiivi nukkuu jossain. 2008 asti se on ollut unessa ja nyt kuten sanoitte on oikea aika herättää se taas henkiin ja on taisteltava syrjimättömyyden puolesta ja on vältettävä se, että jäsenvaltiot eh, tekevät mahdottomaksi vammaisten oikeuksien edistämisen. Kiitos. Ja seuraavana ovat vuorossa eh, valtuutettujen puheenvuorot, eli ne valtuutetut, jotka ovat osallisia tähän vammaisparlamenttiin. Teillä on nyt kaksi minuuttia aikaa. Ja aivan ensiksi antaisin puheenvuoron Maria Gründnerille. Hän on Itävallan kansallista vammaisneuvostosta. Olkaa hyvä. Kiitos. Minä vaadin vapautta ja tukea kaikille ulottuvuuksille ja sosiaalisia esteitä, psyykkisiä esteitä, kaikki mahdolliset esteet on poistettava. Minä vaadin myös eh, yhtäläisiä mahdollisuuksia kouluissa kaikille niin, että me voimme poistaa nämä esteet eh, ja että ihmiset, joilla on vammaisia, voivat elää normaalia elämää. Ja että esimerkiksi opi, op, op, op, oppisuunnitelmissa poistetaan kaiken näköiset esteet esimerkiksi opiskella opettajaksi tai mitä tahansa, niin että vammaiset opiskelijat voivat osallistua. Niin, että Ihmiset voivat kouluttautua ammatteihin. Minä vaatisin myös sitä, että kehitetään tuotteita ja, ja, ja palveluita, jotka koskevat kaikkia. Olen oikein iloinen voidessani sanoa, että paikalla on paljon parlamentin jäseniä, meppejä, mutta joidenkin täytyy lähteä herra Kattainen kanssa sovimme, että voimme ottaa yhden dele- kansallisen delegaation jäsenen ja sitten MEPin parlamentin jäsenen ja katsotaan, miten aikataulu etenee. Nyt pyytäisin Rova Lope Fontanien puhumaan. Pyydän, että pidä kahdesta minuutista kiinni. Muuten tässä menee koko päivä. Muchas gracias, señora con señora. Kiitos oikein paljon edustaja Katani. Minusta tässä on nyt sellainen yksi hyvä asia, jonka voin mainita. Minä olen EKPn jäsen, kansanpuolen jäsen, olen myös työvaliokunnan jäsen ja täällä suurin osa e, mepeistä, jotka toimivat sosiaalialalla ja vammaisalalla. Olemme asioista samaa mieltä ja voin täysin yhtyä siihen, mitä tässä äh, aikaisemmat puhujat sanovat, Schröter ja muut. En lähde sitä toistamaan enää. Tämä on hyvin tärkeä tapaaminen. Haluaisin kiittää siitä, että meidät on tänne kutsuttu paikalle. Olemme tulleet tänne kuuntelemaan. Meillä on tällä hetkellä suuri ongelma kaikissa maissa, erityisesti minun maassani, työllisyysongelma ja vammaisilla on selvästi enemmän vaikeuksia saada töitä tai olla menettymättä työpaikansa tai päästä koulutukseen. Ja siksi on maita, kuten Espanja, jossa säästöt ovat tarpeellisia, muuta vaihtoehtoa ei ole, mutta on nyt varmistettava se, että säästöt eivät vaikeuda vaikeuta kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien asemaa. Ja täällä parlamentissa olemme tästä tietoisia ja aiomme jatkaa työtä tällä suunnalla. Kiitos oikein paljon ja me odottamaan teidän päätelmiänne. Thank you very much. Our... Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja on rouva Pascal Ribbe, Ranskan vammaisneuvostosta. No, puhun tuloksista ja puutteista, jotka liittyvät sen tämän voimaan astumiseen Ranskassa. Ranskassa tämä on tärkeä poliittinen väline, varsinainen vipu, joka liittyy vammaisten ihmisten elämään. Meidän kannalta voimme sanoa, että voimme puhua maailmasta ennen ja jälkeen ratifioinnin. Jos ajatellaan täytäntöön panoa ja voimanastumista, tämä on antanut uutta tulta purjeisiin Ranskan vammaispolitiikalle. Se on antanut meidän liikkeelle myös paljon voimaa puolustaa vammaisten oikeuksia sen sijaan, että puhuisimme vain hyvän tekeväisyydestä. Tämä menee paljon pitemmälle kuin Ranskan oma vuoden 2005 vammaislainsäädäntö. Yleissopimus vaatii sitä, että politiikan laatimistapa muuttuu. Me emme enää noudata tällaista sektorikohtaista, alakohtaista politiikkaa, vaan me pyrimme kaikille avoimeen yhteiskuntaan. Ja yksi seuraus on ollut se, että Viime syyskuussa on pääministeri lähettänyt tällaisen kiertokirjeen, joka liittyy vammaisuuden huomioon ottamiseen kaikessa lainsäädännössä. Pyritään tällaisen horisontaalisen, kaikkialla läpäisevään politiikkaan. Meillä on nyt pääministerin teksti, joka perustuu YK yleissopimukseen ja joka vahvistaa tätä kulmakiveä ja, ja vammaisiin liittyviä erityiskysymyksiä, jotka pitää ottaa kaikessa tulevassa lainsäädännössä huomioon. Meillä, meillä on vammaisuuteen liittyvää ää, diagnostiikka luettelo, joka täytyy ottaa huomioon kaikessa lainsäädännössä. Voimme myös sanoa, että meillä on vielä tällä hetkellä paljon Ranskan lainsäädännön ja yleissopimuksen välisiä kuiluja, mukaan lukien vammaisuuden määritelmä Ranskan lainsäädännössä, joka on tällainen lääketieteellinen määritelmä. Tämä liittyy myöskin oikeussuojaan ja äh, suunnittelun kaikilla Design for All. Eli Ranskan täytyy muuttaa lainsäädäntöä, jotta se noudattaisi YK yleissopimusta. Haluaisin myös lisätä, että perusoikeudet, nyt puheenjohtaja puhuu päälle, Me, joko olemme täysin vapaita tai emme ole – saanko tässä siteerata, kaikki kompromissit perustuvat siihen, että kaikki antavat periksi, mutta kesken perusoikeuksista ei voi antaa periksi. Kiitos. Thank, thank you very much. Now I would like to... Uh, Paljon kiitoksia. Ja nyt pyytäisin rouva Silvana Raptia puhumaan. Hän on kollegani Meppi. Kaksi minuuttia. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι ε, στην ευχάριστη θέση να δηλώσω ότι... Minä voin kertoa teille, että olen todellakin iloinen siitä, että olen täällä ja olen myös otettu siitä, että te olette täällä tänään. Tämä on erittäin tärkeää Meidän täytyy huolehtia siitä, että YK on vammaisten yleissopimus toimeenpannaan. Ja meidän täytyy huolehtia myös syrjimättömyydestä ja siitä, että ihmiset saavat yhtäläiset mahdollisuudet. Kaikissa yhteiskunnissa täytyy huomioida kaikki ihmiset, mutta täytyy myös huomioida se, että mikään ei ole itsestään selvää. Sen lisäksi meillä on vielä talouskriisi, joka on vaikeuttanut eh, tilannetta ja se on ollut vielä raskaampi vammaisille ja vammaisten eh, perheille Vammaiset ja heidän perheensä ovat joutuneet kantamaan suuremman taakan tämän kriisin aikana. Näin ei saa olla. Vammaiset olisi esimerkiksi säästettävä näiltä saneerauspaketeilta Euroopassa ja erityisesti Kreikassa, koska Kreikassa koko Euroopan unionin sosiaalinen luonne on vaarassa meidän Euroopan parlamentin jäsenten täytyy todellakin rohjeta ja lähteä toimiin ja huolehtia siitä, että me teemme hyvää lainsäädäntöä arkipäivän tueksi. Minun oma henkilökohtainen panostukseni liittyy nimenomaan lainsäädännön laatimiseen. Minulla olisikin kysymys Euroopan komissiolle ja haluaisin tietää, mitä komissio aikoo tehdä mitä komissio aikoo tehdä, että esimerkiksi kuurot ja huonosti kuulevat voivat seurata Euroopan unionin toimielinten toimintaa. Me haluamme, että he voivat seurata esimerkiksi Euroopan parlamentin kokouksia niin, että he voivat osallistua meidän työhömme niin, että me voimme tehdä sen, mikä on heille parasta. Thank you. Thank you so much. Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja on Tanskasta. Herra Torkil Olesen, Tanskan vammaisjärjestöstä. Tokil puheenvuorosi. Omen. Kiitos puheenjohtaja. Minä mielelläni sanoisin jotain jostain sopimuksesta, josta on paljon jo puhuttu. Ensiksi kiittäisin Euroopan parlamenttia suuresta työstä, että muutimme tilanteessa komissio vastusti sopimusta täysin ja nyt se tukee yleissopimusta. Ja mahdollistaa vammaisten oikeuden saada tekstejä käyttäänsä. Että on tärkeää vammaisten voida lukea kirjoja samoin kuin kaikki muut. Mutta tällä hetkellä kaikkia kirjoja, joita julkaistaan, ei käännetä. Emmekä me pääse yhteiskuntaan mukaan. Tärkeää on sanoa, että me emme pääse koulutukseen ja työelämään tätä kautta myötä. Emmekä voi antaa samaa panosta yhteiskunnalle kuin muut. Jos ei ole koulutusta ja ö, työpaikkaa, meistä ei tule hyviä kuluttajia. Ja me voi silloin auttaa EU ja koko maailmaa siitä talouskriisistä, joka meillä on. Kuluttajina me voimme vahvistaa taloutta ja olla osa yhteiskuntaa. Minä toivon, että Euroopan parlamentti jatkuvasti painostaa Euroopan komissiota niin, että me saamme sopimuksen muutokseen liittyen VIPOon tähän tekijänoikeusjärjestöön, niin että me saamme mahdollisuuden saada tekstejä niin kuin kaikki, ja sopimus ei saa olla monimutkainen, ei saa asettaa esteitä. Sen täytyy olla sellainen, että se mahdollistaa, että kaikki pääsevät mukaan yhteiskuntaan. Kiitos ja seuraavana edustaja Mikolasik Euroopan parlamentista kaksi minuuttia. Käsenen Sipen, Elne Kasoň, ďakujem pekne. Kiitos oikein paljon. a som poslanec Európskeho parlamentu v druhom období a chcem vám povedať ako člen výboru pre životné prostredie. Minä olen Euroopan parlamentissa eh, ympäristövaliokunnan jäsen ja työskentelen siis eh, myös terveyskysymysten parissa. Minä tuen kaikkia ponnisteluita Euroopan kansanpuolueen jäsenenä. Minä tuen kaikkia pankkien eh, ponnisteluita poistaa erilaiset esteet vammaisten tieltä. Ei, esteet eivät ole hyväksyttäviä ja tällaiset esteet rikkovat eh, ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa vastaan. Se, että on vammainen, ei saa merkitä sitä, että kohtaa kaiken näköisiä esteitä arkielämässään. Minä olen iloinen siitä, että joitain esteitä on jo voitu poistaa ja tehän tiedätte, että me olemme hyväksyneet erilaisia direktiivejä, joilla on pyritty esimerkiksi helpottamaan matkustamista linja-autoissa, laivaliikenteessä ja lentoliikenteessä. Ihan hyvä juttu, hienoa ollaan menossa oikeaan suuntaan. Mutta nämä direktiivit täytyy nyt saada toimeenpantua ihan arkielämään. Ja haluaisin vielä tuoda esiin yhden asian. Internetin kautta voi esimerkiksi tehdä etätyötä. Ja työnantajat eivät välttämättä aina edes tiedä, että henkilö, joka kotona työskentelee tietokoneen ääressä, tekee etätyötä sieltä, hän on hyvin koulutettu ja hoitaa työnsä hyvin, että tämä henkilö on mahdollisesti vammainen. Tämä henkilö voi kotoa käsin työskennellä täysin hyvällä tavalla ja tällä tavalla voidaan myös poistaa epätasa-arvoa vammaisten ja muiden väliltä. Eli minä haluaisin mielelläni kuunnella teitä koko päivän, mutta minulla on niin paljon muita töitä, mutta haluan, että ymmärrätte, että me olemme liittolaisia, meillä on kaikilla yhtäläiset tavoitteet, meillä on yksi yhteinen nimittäjä, nimittäin se, että meillä on yhteinen tavoite. Minä olen teidän liittolaisenne. Iloitsen yhteistyöstä. This work? Okay. Thank you very much. I see... Paljon kiitoksia. Näen, että meidän delegaation jäsenet ovat paljon kurinalaisempia kuin parlamentin jäsenet. Seuraava puhuja on nainen Espanjasta. Ei, ei herra Jose Maria Sanchez. Äh, pyydän todella anteeksi ääntämystäni. Joka tapauksessa hän edustaa Espanjan kansallista vammaisneuvostoa. Puheenvuoro on teidän. Muchas gracias. Eh, desde España. Kiitos. Espanjasta käsin voisin sanoa, että meillä on tiettyjä ongelmia, jotka liittyvät yleissopimukseen. Tässä pitäisi tehdä muutoksia Espanjan lainsäädäntöön. Tällä hetkellä on lakiehdotus, joka sisältää tietyn juridisen käsitteen. En nyt ole asian ajaja, mutta tämä on kuitenkin vaikea asia. Siinä puhutaan vaarallisuudesta. Eli tällainen käsite on mukana. Eli jos joku syyllistyy johonkin rikkeeseen, niin sitten ei saada samanlaista tuomiota kuin jos vammainen henkilö tekee tämän saman asian. Eli tämä tällainen vaarallisuus, käsitys vaikeuttaa vammaisten osallistamista. Tämähän ei edistä tasa-arvoa, vaan Tämä voi johtaa siihen, että joku ehkä suurin piirtein toimii oikein jossain yhteydessä. Tämä nyt ei ole mielestäni yleissopimuksen mukaista. Eli kun yleissopimus jäsenvaltioissa ratifioidaan, niin on muutettava lainsäädäntöä sillä lailla, että se on yleissopimuksen mukainen, eikä lakeja saa muuttaa päinvastaiseen suuntaan, niin kuin minusta tällä hetkellä käy Espanjassa juuri tämän lakaehdotuksen osalta. Kiitos. Thank, thank you very much. Paljon kiitoksia. Herra komment, Katani kommentti. Puhui totta, kun hän sanoi, että delegaatiot ja jäsenet ovat paljon kurinalaisempia. Toivonpa, että parlamentin jäsenet toimisivat samoin. Ja nyt pyytäisin Teresa Jimenezia puhumaan. Hän on kansanpuolueen meppi. Kaksi minuuttia. Eh, Minulle on kunnia olla mukana tässä tärkeässä foorumissa. Ja näin voin puhua niiden ihmisten puolesta, jotka todellakin tarvitsevat oikeuksien puolustamista. Minä haluaisin tervehtiä kaikkia niitä, jotka ovat tulleet Espanjasta. Haluaisin muistuttaa, että CERMI tekee siellä kovasti töitä ja kansalaisvapaus valiokunta, oikeusasian valiokunnassa ja naisten asian valiokunnassa. Minä työskentelen vammaisten oikeuksien eteen ja me olemme pyrkineet suojaamaan rikosten uhreja viime aikoina ja siellä on mukana kappale, joka koskee vammaisia ja vammaisia vammaista uhreista puhutaan erityisesti ja halutaan varmistaa, että he saavat tämän direktiivin oikeudet tasa-arvoisesti ja on helpotettava pääsyä esimerkiksi niihin tiloihin, joissa pidetään oikeudenkäyntejä. Tiedonsaanti on helpotettava ja on huomioitava ne eh, viestintävaikeudet, joita voi olla, riippuen siitä, minkälainen vamma henkilöllä on ja ehkä joku kuulorajoitus, jos ajatellaan näitä oikeudenkäyntiä. Ja sitten vammaisuhrit joutuvat usein erityisen vaikeasti uhrin asemaan ja tämä on heille erityisen vaarasta ja siksi he tarvitsevat erityistä suojelua. Ja lopuksi haluaisin vielä puhua pääsystä oikeuteen, erityisesti naisten osalta, ja naisten oikeudet ovat todella tärkeitä. Tähän liittyviä puutteita on paljon ja vammaisiin naisiin kohdistuu paljon väärinkäytöksiä. Tätä ei saa unohtaa. Ja naisten asian valiokunnassa minä työskentelen tämän asian eh, kimpussa ja olen varmis jatkamaan tätä työtä. En vain nyt, kun vammaisten kanssa puhutaan, vaan koko istuntokauden ajan. Kiitos. Thank you. Paljon kiitoksia. Meillä on pyyntö parlamentin valokuvauspalvelulta, jotta he saisivat valokuvan tai kuvaan puhujista tänne, niin kun me mainitsemme teidän nimenne, delegaation jäsenen nimen, niin pyydän teitä nostamaan kätenne, niin teidät voidaan näyttää tässä ruudulla heti. Ja nyt Euroopan itsenäisen asumisen verkoston John Evans puhuu. John, puheenvuoroa sinun. Hyvät kollegat, nyt kun me istumme täällä ja puhumme näistä tärkeistä kysymyksistä Euroopan parlamentissa, niin sadat, tuhannet, miljoonat vammaisista velistämme ja siskoistamme ovat eristyneitä vankikeina, unohdettuina laitoksissa kautta Euroopan. He eivät ole vapaita, kuten me, ottamaan osaa mihin tahansa toimintaan he haluavatkaan. Tai valitsemaan, mitä he pukevat, syövät, juovat, milloin heräävät, milloin menevät nukkumaan illalla. Useimmat pinäpäivinä päivinä elämässään useimmat EU-maat täysin kieltäytyvät YK yleissopimuksen täytäntöönpanon. Erityisesti tämä liittyy artiklaan 19, jossa halutaan, että EU-kansalaiset ovat vapaita instituutioista ja voivat elää itsenäisesti. He eivät saa tehdä valintaa liittyen siihen, missä asuvat, kuka tukee heitä yhteiskunnassa, yhteisössä asumisessa. Tämä tilanne on pahentunut kovasti nykyisten säästötoimien vuoksi, joihin monet maat ovat ryhtyneet, jotka vähentävät itsenäisen asumisen rahoitusta ja muiden yhteisöpohjaisten palveluiden rahoitusta. Tämä on räikeä YK yleissopimuksen rikkomus. Me vetoamme Euroopan parlamenttiin ja muihin toimilaitoksiin, että tartuttaisiin näihin kysymyksiin heti. Me vetoamme EU-jäsenmaihin, että täytäntöön, ne täytäntöön panisivat niiden velvollisuudet liittyen YK on yleissopimuksen täytäntöönpanoon suojellakseen ja parantaakseen vammaisten oikeuksia ja puolustakseen meidän oikeuksia. Vapauttakaa meidän ihmisemme nyt. Thank you very much for this. Paljon kiitos tästä erittäin tärkeästä panoksesta. Siksi on tärkeää, että täällä on niin paljon parlamentin jäseniä. Ja nyt rouva Maria Erigoyen. Kaksi minuuttia pyydän. Maria is showing her hands. Maria viittelöi kameraa varten. Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa kaikki tänne. Haluaisin kiittää siitä, että pääsin tänne keskustelemaan kanssanne. Haluaisin esittää vain yhden kommentin. Viime sunnuntaina olin Madridin mielenosoituksessa. Sen oli kutsunut koolle Fermi ja siinä valitettiin eh, niistä leikkauksista, joita on tehty lakiin, joka on muista riippuvaisia henkilöitä varten. Ja kaikki yhdessä menimme sinne vastustamaan näitä säästötoimia ja näin vähennetään eh, ihmisiltä tukea. On maksettava kaikki se velka, mitä julkisella sektorilla on, mutta Fermi haluaa muistuttaa, että tämä ei koske ainoastaan vammaisia. 2007 sosialistihallituksen hyväksymä laki teki selväksi, että hallitus ja autonomisten alueiden hallitukset ovat vastuussa hoitohenkilöistä. 97 prosenttia heistä on naisia ja näitä tällaisia hoitohenkilöitä on yli 170 000. jotka saavat tätä tukea ja saavat sosiaaliturvan valtion toimesta maksettuna. Mutta nyt on käynyt niin, että valtio on lakanut maksamasta näiden henkilöiden sosiaaliturvamaksuja. Tämä osoittaa, että hallitus rikkoo näitä oikeuksia vastaan ja ihmisoikeuksia, ihmisarvoa vastaan eikä huomioida ihmisten hyvinvointitarpeita jos ajatellaan muista riippuvaisia henkilöitä, tämä liittyy vammaisuuteen ja riippuvaisia henkilöitä on eh, suuri osa vammaisista 80 miljoonaa Euroopassa, yli miljoona 100 000 ihmistä on saanut tämän oman riippuvaisuus eh, statuksensa tunnustettua ja siksi on tärkeää, että meillä on eurooppalaisia varoja, joilla voidaan auttaa ihmisiä, vammaisia ihmisiä. Heidän on saatava apua budjeteista sen lisäksi, että heidän ihmisarvonsa ja oikeutensa tunnustetaan. Kiitos. Next uh, speaker. Kiitos ja seuraava puhuja tulee Itävallasta. Rouva Helena Jamer. Nostakaapa kättä, olkaa ystävällinen. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Hello, I want, uh, ich möchte zum Thema. Minä haluaisin puhua vammaisuudesta ihan yleisesti ja nimenomaan ammateista. On hyvin paljon akateemisista ammateista, joihin vammaiset eivät äh, pääse. Yksi ehdotus, esimerkki Esimerkiksi, koska YK on yleissopimus sanoo, että vammaisten täytyy saada täysi pääsy koulutukseen ja myös ammatteihin. Mutta mitä tulee esimerkiksi opettajakoulutukseen, se ei Itävallassa ole mahdollista. Itävallassa on paljon vammaisia, jotka toki voivat mennä korkeakouluun tai yliopistoon, mutta he eivät kuitenkaan valmistu. He eivät saa loppututkintoa. He saavat eh, paperin, joka ei kuitenkaan oikeuta toimimaan ammatissa. Sama koskee myös eh, oikeudellisia aloja, juristin työtä, jossa eh, Vammaiset voivat toki opiskella ja viedä opiskelunsa päätökseen, mutta he eivät voi harjoittaa ammattia. Tämä koskee erityisesti kuuroja ja sokeita. hiljattain minä kutsuin sokean tuomarin Saksasta, jossa on mahdollista toimia sokeana. Minä kutsuin hänet Itävaltaan ministeriöön osoittamaan, että on täysin mahdollista, että sokea ihminen voi toimia tuomarina. Hänen argumenteistaan huolimatta ministeri ei ollut valmis. Hän sanoi, että hänen täytyy miettiä asiaa. Tilanne on joka iskee minuun kaikkein eniten, on se, että joissain maissa se on mahdollista ja joissain unionin maissa ei ole mahdollista mahdollistaa akateemisten ammattien täyttäminen myös vammaisilla. Lääketiede, pedagogia, oikeustiede ovat erittäin vaikeita. Vammaiset tietävät täysin, mitkä heidän rajansa ovat, mitä he voivat, mitä he eivät voi. Eli lopettakaa näiden ihmisten estäminen. Kiitos. Thank you very much and also thank you to... Kiitos oikein paljon ja kiitos siitä, että puhuitte tämän puheaikani verran. Ja seuraavana Roosia Esteras Euroopan parlamentissa saa kahdeksi minuutiksi puheenvuoron. Señora presidenta. Intentaré ser breve. Creo que... Eh, Kiitos Se, että me olemme nyt täällä paikalla juuri muutama päivä vammaisten teemapäivän jälkeen, joka oli maanantaina, niin tämän pitää mainostaa se, että me yhdessä toteutamme, toteutamme YK yleissopimusta. Nyt ei pidä lähteä mm, politiikka tekemään, vaan meidän pitää yhdessä varmistaa, että vammaisyhteisö voi integroitua ja YK on yleisopimus toteutuu. Minä olen MEPPI ja olen aluekehitysvaliokunnan jäsen. Siellä olen kovasti pyrkinyt edistämään sitä, että kohesiovaroja todella käytetään niin, että vammais yhteisöä avustetaan ja autetaan, jotta yleissopimus toteutuisi. Syrjimättömyys on periaate, jonka puolta pitää antaa varoja eri maille ja jaosta jakokriteeristä on tehtävä selviä, kun puhutaan pääsystä eh, esimerkiksi työmarkkinoille, opiskeluun, asuntomarkkinoille, niin haluan aina korostaa sitä, että ei vammaisilla ole ongelmia, vaan yhteiskunnissa on näitä ongelmia, koska siellä ei ymmärretä, että meidän on poistettava kaikki esteet, jotta kaikki voimme olla tasa-arvoisia ja toteuttaa näin yleissopimusta varmasti kaikki hallitukset, myös Espanjan hallitus. Minä olen kansanpuolueen jäsen, tämän haluan mainita kaikkialla koko ajan ponnistellaan valtavasti, jotta kriisi ei johtaisi siihen, että joutuisimme purkamaan saavutettuja etuuksia. Päinvastoin Espanjan hallitus nyt kovasti pyrkii siihen, että kriisi ei johda siihen, että mennään taaksepäin. Ja kaikkien pitää saada äänensä kuuluviin, jotta hallitus menee juuri tähän suuntaan. Paljon kiitoksia. Seuraavana Italiasta, Euroopan vammaisfoorumista, Gianpietro Griffo. Kaksi minuuttia. Presidente. La convenzione... Kiitos eh, puheenjohtaja yleissopimus muuttaa hieman meidän viitearvojamme, koska tätä kautta sitä tulee osa yhteiskuntaa ja jos on osa yhteiskuntaa, niin silloinhan sen täytyy myös kehittyä. No ei se kuitenkaan näin kaikissa Euroopan maissa ole näin. Kun maahan iskee kriisi, niin ensimmäisenä leikataan meidän alaltamme. Me saamme tukea viimeisenä. Meidän täytyy saada nyt aikaan kulttuurivallankumous tukien suhteen. Perus yleissopimus sanoo, että ihmisten täytyy olla tasa-arvoisia. Ja jos puhutaan tällaisesta vammaisuudesta, eh, niin silloinhan yhteiskunnan täytyy toimia, jotta se poistaa ne esteet, joita meillä on eh, osallistua, ei ainoastaan esimerkiksi terveydenhuollosta, vaan myös sosiaalisesti. Yleissopimus koskee koko yhteiskuntaa. Noin 15 prosenttia kansalaisista äh, on jollain tavalla vammaisia. Ja elämän aikaan, elämänsä aikana saattaa olla tietty jakso, jolloin on tietynlaista vammaisuutta. Koko yhteiskunta vammautuu, ellei meillä ole politiikka, joka panostaa tähän alueeseen. Me haluamme olla osa tätä kehitystä sen vuoksi, että tänä päivänä meiltä vaaditaan yhtä paljon ilman, että meille kuitenkaan annetaan samoja oikeuksia. Ja me painotamme, että läsnäolo ja osallistuminen täällä tänään osoittaa, että me olemme todellakin paneutuneet ja me haluamme olla aktiivisia. Kaikki täällä ovat erilaisia, mutta koko maailmahan on erilainen, mutta meidät stigmatisoidaan ja suljetaan ulkopuolelle. Siksi me vaadimme, että yhteiskunta vaalii meidän oikeuksiamme. Paljon kiitoksia. Nyt pyytäisin herra Wolfgang Novakia itävaalla vammaisneuvostosta puhumaan kaksi minuuttia auttaisitko meitä näkemään sinut? Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Kiitos äh, puheenjohtaja. Äh, arvon puheenjohtajat, hyvät naiset ja herrat, Euroopan parlamentin jäsenet, arvoisat valtuuskuntien jäsenet. Kuten täällä jo monta kertaa on sanottu, minä haluaisin vielä kerran painottaa, että että me tarvitsemme laajaa syrjimättömyyslainsäädäntöä. Vain vahva syrjimättömyysdirektiivi Euroopan unionissa vammaisille ihmisille voi mahdollistaa sen, että ihmiset ovat tasa-arvoisia ja tämän syrjimättömyyden täytyy olla korkeatasoista ja koskea kaikkia vammaisia ihmisiä Euroopan unionissa. Tämän halusin toistaa vielä kerran. Ja vuonna 2003 erässä valtuuskunnan jäsen sanoi täällä kollega Michel Crispe, joka traagisesti tänä vuonna äh, menehtyi, hän sanoi samaa kuin minä juuri. Kiitos. Thank you. Kiitos. Paljon kiitoksia. Nyt Unkarin edustaja, toivottavasti hänet tämän oikein, herra Dania Reka Unkariin vammaisneuvostosta. Puheenvuoro on teidän. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Tervehdin kaikkia. Nimeni on Ildiko Somoji Horvatne ja minä edustan vammaisneuvostoa ja olen varapuheenjohtaja vammaisten kansassa liitossa. Jos ajatellaan yleissopimusta, se on hyvin tärkeä henkisesti vammaisille ja heidän perheenjäsenilleen. Minä haluaisin nyt viitata artikloihin 12 ja 19. Artikla 12 puhuu toimintakyvystä ja jos ajatellaan eh, juridisia toimijoita, niin vastustetaan sitä henkeä, joka liittyy tähän artiklaan 12, jos ajatellaan ihmisten toimintakykyä. Ja sitten meillä on artikla 19, sen osalta on tapahtunut edistymistä. Unkarin hallitus on hyväksynyt toteuttamisstrategian, eli tässä on päästy eteenpäin erilaisilla aloilla. Strategia mainitsee uudenlaisia palvelumuotoja, on tuettua asumista, joka on paljon joustavampi kuin aikeisemmat asumistavat ja toivottavasti tällaisia toimia tulee lisäksi. Tätä on haluttu tukea ja me olemme ensimmäistä kertaa edistäneet tällaista tuettua asumista. Siinä on hanke, joka toimii oikein hyvin ja toivottavasti lähitulevaisuudessa meille tulee paljon tällaisia tuottoja asuntoja käyttöön. Kiitos. Kysynnän Seppen, jos vain sanoa unkariksi. Paljon kiitoksia. Ja nyt herra Boris Sustarcic. En ole varma, äänsinkö tämän oikein. Hän on Slovenian kansallisesta neuvostosta kaksi minuuttia. Aikataulun helpottamiseksi seuraava puhuja on Andrei Ferchev Ranskasta. Hän voi valmistautua ja puheensa. Herra Sostarcic, puheenvuoro on teidän. Ja hvala lijepa. Paljon kiitoksia puheenvuorosta. Talous- ja rahoituskriisi lisää vaikeuksiamme ja vaikuttaa myös kaikkien järjestöjen toimintaan EU:ssa, kaikkien, jotka toimivat vammaisuuden parissa. Tämä vaikuttaa myös meidän järjestöihimme. ja Näiden järjestöjen rahoitus on epävakaata, jopa ihan perustoimintojen osalta, joten ehdottaisin, että meidän pitäisi EUn tasolla muodostaa jotain rahastoja, jota, jolla voitaisiin taata vammaisjärjestöjen minimitoiminta. Ja Euroopan komissio voisi myös yhteistyössä eh, Euroopan vammaisrahaston eh, foorumin kanssa, EDFn kanssa tehdä ehdotuksen liittyen tähän Slovenian vammaisliikkeen kautta me olemme vaikuttaneet julkiseen rahoitukseen, koska meillä on juuri hyväksytty laki koskien vammaisjärjestöjä. Joten meillä äh, on tällainen perusjärjestelmä varojen keräämiseksi vammaisjärjestöjen toimintaa varten. Tämän kautta me onnistumme luomaan monenlaista toimintaa. Pystymme auttamaan monimuodon esimerkiksi itsenäistä asumista. Valitettavasti politiikka nykyään menee siihen suuntaan, että monia yrityksiä purkaa nykyjärjestelmä ja viedä meiltä nämä varat. Tai siirtää ne valtion budjettiin. sen jälkeen valtion virkamiehet päättäisivät meidän tarpeistamme ja niiden rahoittamisesta. Meidän mielestä tämä ei ole YK yleissopimuksen mukaista. Ja toivottavasti tämä meidän päätöslauselmamme hyväksytään ja että se vaikuttaa kehityksen alallamme. Thank you very much. Kiitos. Ja nyt sitten eh, André Fertier Ranskan kansallista neuvostosta ja sen jälkeen Ingrid Burman Ruotsin vammaisjärjestöstä. Mesdames, messieurs, chers amis. Hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät, kulttuuriset oikeudet, jotka mainitaan yleissopimuksen artiklassa 30, ovat keskeisessä asemassa. Meidän on päästävä kriisistä kasvun avulla, mutta tarvitaan kasvua nimenomaan ihmisten tietoisuudessa, eli että ihminen on asetettava meidän yhteiskuntahankkeemme keskiöön. Jos ajatellaan kulttuurisia oikeuksia, niin jäsenvaltiot ja eri yhteisöt ja järjestöt ovat edistyneet tässä asiassa, mutta vaikutus on kuitenkin aika vähäinen toistaiseksi. Ja sitten meillä on aika vähän hyviä käytänteitä ja ne, niiden pohjalta luodaan vain vähän malleja esteettömyyteen liittyen ja on miljoonia kansalaisia, joilla ei ole itsenäisiä toimintamahdollisuuksia. Heitä heidän ei ole mahdollista osallistua kulttuurielämään. Ja siksi me pyydämme, että perustettaisiin työryhmä, jossa olisi parlamentin komission edustajia ja eurooppalaisen vammaisliikkeen edustajia, asiantuntijoita, jotta voitaisiin miettiä, miten voidaan seurata näiden kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja millä eh, aloilla voidaan ryhtyä toimiin. Jos ajatellaan näitä toiminta-aloja, niin voidaan ajatella esimerkiksi jo tietynlaisia opaskirjoja, ohjekirjoja kulttuurialan toimijoille, joka liittyy kulttuurin esteettömyyteen ja pitää saada aikaiseksi myös taiteellisia tiloja varten tiettyjä sääntöjä ja on mietittävä, miten voidaan saada lisää julkista ja yritystä yksityistä rahoitusta. Tarvitaan myös alueellisia sopimuksia, eh, joka tätä edistäisi, jotta kaikki ammattihenkilöt voivat saada äänensä kuuluviin. Tarvitaan tukea myös tutkimuksille kulttuurialalla. Emme saa unohtaa, että kulttuurin estetön käyttö on todella tärkeää, jotta voidaan saada aikaiseksi sosiaalista eh, osallistamista ja myös koulumaailmaan osallistamista. Tämä koskee kaikkia vammaisia. Ja me haluamme korostaa sitä, kuinka tärkeä syrjimättömyys on. Tämä pitää olla todelliseen yhteiskuntasopimuksen osa Euroopassa. Kiitos. Thank you very... Paljon kiitoksia. Nyt pyytäisin Ingrid Burmania Ruotsin vammaisneuvostosta kaksi minuuttia ja sitten Giovanni Padovani Italiasta. Mikrofoni. YK on yleissopimus ratifioi tämän jo vuonna 2008 ja Ruotsissa me olemme myös toimineet samalla tavalla ja voidaan todeta, että nämä kaksi raporttia, jotka mainitsin, ovat hyvin erilaiset. Huolimatta korkeista kunnianhimosta Ruotsissa ja allekirjoitettu yleissopimus, niin koko vammaispolitiikka menee taaksepäin. Ja kuitenkin kysymys on maasta, jossa on vakaa talous ja halua uudistukseen Eli esimerkiksi tietyissä kunnissa vammaiskorvaus on vähentynyt. Meillä on uusi asuntoministeri, joka on puhunut uusista rakennusnormeista, jossa esteettömyys heikentyy ja sen lisäksi monet ovat menettäneet useita tunteja, mitä tulee avustajan käyttöön, ja monet nuoret joutuvat väkisin varhaiseläkkeelle. Meiltä puuttuu lainsäädäntö, joka määrittelee esimerkiksi esteet kyvyttömyyden puutteen syrjinnäksi, ja tämähän on rikos yleissopimusta vastaan, kuten tiedätte. Joten huolimatta siitä, että meillä on yleissopimus, huolimatta siitä, että meillä on korkeat kunnianhimot, niin täytyy huomioida tai sanoa, että Ruotsilla on pitkä matka jäljellä yleissopimuksen noudattamiseen, ja siksi me odotammekin paljon Euroopan parlamentilta. Me toivomme, että EU nyt tosissaan toimeenpanee yleissopimuksen niillä alueilla, joissa EUlla on mandaatti toimia. Me edellytämme myös, että EUsta tulee eteenpäin vievä toimija niin, että yleissopimus toimeenpannaan kansallisilla vastuualueilla. Meillä on siis kokemusta Ruotsista, huolimatta poliittisista pyrkimyksistä, niin yleissopimusta ei ole toimeenpantu kaikilla aloilla. Meidän mielestämme tarvitaan myös riippumatonta äh, valvontaa Euroopan tasolla. Ja äh, esteettömyys on otettava siihen mukaan. Ja me olemme sitä mieltä, että äh, me pelkästään omalla, oman maan tasolla ei voida valvoa, jos halutaan, että tämä on täysin riippumatonta. Ja me toivoisimme myös, että meidän kirjallinen julistuksemme otettaisiin mukaan pöytäkirjaan. Kiitos. Thank you. Thank you very much. I will... Paljon kiitoksia. Minä puhun nyt Italiaa. Pyydän Giovanni Padovania odottamaan minuutin koska viimeksi puhuva Nikola Ronaldi, tai hänen piti puhua viimeksi, niin hän voisi puhua nyt. Eli ensin Rinaldi ja sitten Padavani. Kiitoksia, että sain mahdollisuuden puhua. Minun piti puhua 10 yli 12 onnistuin odottamaan vielä. Ja olen iloinen, kun sain nyt puheenvuoron. Olen iloinen, että voin puhua täällä. Olen parlamentin kolmanneksi suurimman ryhmän puheenjohtaja, eli liberaaliryhmän puheenjohtaja, alde Siis tämä on erinomainen aloite. Minä ja muut ryhmän jäsenet ovat erittäin aktiivisia tällä alueella, eli vammaisuuden suhteen. Mutta minun mielestäni Tämä Euroopan vammaisten foorumi, parlamentti on pieni, mutta tärkeä askel eteenpäin laadullisesti, koska se vahvistaa vammaisten ihmisten oikeutta tulla edustetuiksi Euroopan instituutiossa ja tietysti meidän parlamentissa, joka on demokraattisesti valittu. Tämä on aloite, joka on meille oikein hyvä parlamenttina. On kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi, kuulla äänenne ja antaa teille puheaikaa. Koska muutenhan me eläisimme ikään kuin norsunluurotornissa. Mutta tämähän ei pidä olla mikään norsunluutorni. Meidän pitää olla avoimia Euroopan kansalaisille ja auttaa ihmisiä. Euroopan politiikassa on vielä paljon tekemistä – jotta vammaiset saisivat täydet kansalaisoikeudet. E, tämä koskee heidän elämäänsä ja poliittista edustusta. Minä otin osaa Italiassa vaalikampanjan Italiassa Carlo Rossitin kanssa, joka, joka oli vammainen. Me näemme, miten vihamielisestikin ihmiset saattavat suhtautua – vammaisten ihmisten tarpeisiin esimerkiksi liittyen paikalle pääsyyn ja esteettömyyteen. Kaikki näihin logistisiin vaatimuksiin ja siihen, miten pitää olla täsmällinen. Ja ehdokas, jolla on niin rajoite, hän kärsii tämän takia. Minusta Euroopan parlamentti pitäisi olla aidosti mukaan ottava meidän pitäisi olla johtajia tällä alueella. Meillä pitäisi tarjota samanvertainen edustettavuus, edustus vammaiselle viime vuosina me olemme nähneet kehitystä suhteessa vammaisuuteen ja yhteiskuntaan. Takana on satoja vuosia syrjintää. Sä muistaa, että takanamme on keskiaika, jolloin vammaisia pidettiin syntisinä. Ihmiset, jotka ovat tehneet jotain väärin. Ihmiset suljettiin gettoihin, suljettuihin asuinalueisiin ja he ovat aina erillään ja suljettu yhteiskunnan ulkopuolelle – kahdennella vuosikymmenellä me näimme yhden läntisen yhteiskunnan suurimman skandaalin, kun tuhansia vammaisia kuoli holokaustissa. Mutta toisen maailmansodan jälkeen olemme ehkä vähän parantaneet. Olen pahoillani, että meillä on vähän aikapulaa, mutta meidän täytyy muistaa esittää voimakkaampia vaatimuksia, kuten tiedätte. Nykyhetken haasteet eivät ole niinkään siinä, että pitäisi tunnistaa, mitä lainsäädäntöaloitteita tarvitaan. Totki niinkin pitää tehdä, mutta erityisesti meidän täytyy soveltaa lainsäädäntöä samansuuntaisesti jäsenvaltioissa. Meillä on suuriakin eroja jäsenvaltioiden kesken. Meillä on myös kriisi joka on aito uhka kaikelle, minkä olemme saavuttaneet tähän mennessä. Me haluamme, että poliittisia ja sosiaalisia palveluita tarjotaan vammaisille huolimatta leikkauksista. Me tarvitsemme tällaisen palomuurin, joka suojaa näitä säädöksiä. Koska tätä kautta me mittaamme edistystä. Tämä tarjoaa meille parametrit, mittapuut. Se, miten me suhtaudumme vammaisuuteen, se kertoo, kuinka sivistyneitä me olemme. Paljon kiitoksia. Kuten näet, olemme aikataulusta myöhässä. Me tässä juuri päätimme, että lykkäämme tämän videoviestin. Herra Herman von Rompuyn Euroopan neuvoston videoviestin. Se tarjoaisi meille pari ekstra minuuttia pohjalle, jos tulkit ystävällisesti tarjoaisivat meille enintään 10 minuuttia, niin että voisimme jatkaa vartin vaille yhteen ja sitten on lopetettava tulkien vuoksi. Jos tulkit sallivat, niin pyytäisin herra Giovanni Parvania Italian vammaisfoorumista puhumaan kaksi minuuttia ja sitten Gordon Peili Irlannista hänen jälkeensä. Giovanni Padovani. Grazie. E, faccio prima un appunto Niin. Ensin äh, haluaisin sanoa jotain kielen käytöstä, joka määrittelee meidät äh, vammaisiksi. Eli miten eri kielessä määritellään tämä äh, jonkinnäköinen toiminnallinen este. Tämä diversamente abile italiaksi määrittelee, ei oikeastaan määrittele sitä, millä tavalla vammainen elää. Kielenkäyttö on hyvin tärkeää. Termit ovat tärkeitä. Kun puhutaan vammaisuudesta, vammoista, niin täytyy pysyttäytyä siinä, mitä YK on yleissopimuksessa sanotaan. Sen terminologian pitäisi olla vallalla. Artiklassa 27 puhun nimenomaan työllisyydestä, työelämästä. Me hyväksymme päätöslauselman tänään ja tässä artiklassa sanotaan, että EUn tulee taata se, että vammaisten oikeudet taataan myös sisäisesti EUn toimielimissä. Euroopan parlamentti parlamentti on ottanut käyttöön uuden ohjelman tällä alalla. Parlamentti on antanut eh, maksimissaan kolmen vuoden työsopimuksia eh, vammaisille, mikä on ihan hienoa. Mutta sitten tähän ohjelmaan tuli tauko. Artikla 27 tässä eh, yleissopimuksessa sanoo, että julkiset elimet, julkiset instanssit, niiden tulee antaa hyvää esimerkkiä ja tukea ja auttaa vammaisia. No mitä Euroopan parlamentti aikoo tehdä? Tehän äh, edustatte kansalaisia. Millä tavalla te voisitte toimia vahvemmin auttaaksenne vammaisia? Miten me saamme heidät näkyvämmäksi näissä toimielimissä? Eikä tässä nyt ole kysymys vain ihmisistä vammaisina, vaan pätevänä henkilökuntana. Kiitos. Thank you. Kiitos. Our next week. Seuraava puhuja on Irlannista herra Dan Bailey. Herra Bailey, puheenvuoro on teidän. Haluaisin selkeästi vahvistaa sen, että kaikki toimenpiteet, toimenpiteet ovat, niiltä viedään pohjaa talouskriisin vuoksi. Me useimmat tuki, joita me saamme, sitä ei lainsäädäntö tue. Terveysbudjetti ongelmien vuoksi, kun meillä ei ole juridista pohjaa avulle, tuelle, niin se heikentää asentaamme. Ja siksi me kärsimme me suhteettomasti budjettileikkauksista. Nämä leikkaukset vaikuttavat päivittäiseen elämään joka tavalla kehdosta hautaan. Meidän täytyy vaatia, että Irlannin hallitus tukee meidän vammaistukeamme kansallisella lainsäädännöllä. Olisi paras, jos hallituksemme ratifioisi tämän sopimuksen mahdollisimman pian, mutta tehdäkseen niin Irlannin hallituksen täytyy myöskin tehdä laatia lainsäädäntöä, joka kattaa kaikki kansalaiset. Joten pyydän Euroopan, meidän e- parlamenttiamme käyttäkseen vaikutusvaltaa Iranin suuntaan, jotta hallitus ratifioisi tämän sopimuksen mahdollisimman pian. Thank you. <laughs> Thank you very much. The next one is Vairika from Hungary. Vairika, Vairika Unkarista. Afterwards, Mr. Hans-Jürgen ja sitten Hans-Jürgen Gross Itävallasta. Mutta Havai Riekka. Kiitos oikein paljon, hyvät naiset ja herrat. Unkari ratifioi jo monta vuotta sitten YK yleissopimuksen, vaikka vasta nyt on aloitettu suurten laitosten purkaminen. Minä olen autistien kansallisen järjestön puheenjohtaja ja haluaisin puhua heidän nimissään, heidän perheenjäsentensä nimissä ja haluan sanoa, että vammaiset ja vammaisjärjestöt pystyvät vain vähäisesti osallistumaan valmistelutyöhön ja tämä periaate, että heidän pitäisi olla mukana valmistelutyössä, ei sitä ei noudateta. Ja sitten haluaisin mainita myös sen, että YK yleissopimus ei koske kaikkia. Kaikki eivät pysty vapaasti valitsemaan asuinpaikkaansa, sillä tällä hetkellä 30 ja 50 ihmistä halutaan yhdessä laittaa tällaisiin uusiin asuinkeskuksiin, jotka ovat täysin yleissopimuksen vastaisia. Kiitos. Thanks a lot for your keep the time very... Kiitos, että pitäydyit aikataulussa korrektisti. Olen oikein pahoillani, mutta säännöt velvoittavat meitä päättämään aamuistunnon ja voin antaa puheenvuoron vain yhdelle puhujalle delegaation jäsenelle enää. Eli ne, jotka eivät nyt voi puhua, voivat todennäköisesti puhua iltapäivällä. Mutta en voi taata, että näin käy. Ja kovasti tulkkeja, että he ovat ylittäneet puhe työaikansa. Viimeisenä tänään Hans-Jürgen Gross Itävallan neuvostosta. Puheenvuoro on teissä. Sehr geehrte Vorsitzende, äh, sehr geehrtes geschätztes Plenum. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa täysistunto. Kun me mietimme sitä, että yksi kolmasosa EUn budjetista menee rakennerahastoille ja että meidän tulisi rakentaa huomista Eurooppaa. Meillä on kuitenkin äh, huomioitava esimerkiksi rakennusten esteettömyys ja kuitenkaan näitä rahoja ei eh, käytetä sillä tavalla, että kaikki ihmiset voisivat eh, hyödyntää näitä uusia rakennuksia. Eli me rakennamme eilistä Eurooppaa, ei huomista Eurooppaa. Jos me mietimme sitä, millä tavalla Euroopan sosiaalirahaston varoja käytetään, kun käytetään hyvin paljon varoja esimerkiksi työttömyyden vastaiseen taisteluun, mutta kuitenkaan vammaiset eivät pääse mukaan näihin toimenpiteisiin. Se ei ole millään muotoa hyväksyttävää. Tätä asiaa täytyy muuttaa, koska nämä varat on tarkoitettu kaikille eurooppalaisille. Myös me olemme osa Eurooppaa. Ja eihän se nyt voi olla niin, että kaikissa valiokunnissa ja muissa me olemme vain tällaisena avustajana ja kaikki saavat rahaa, mutta vammaiset eivät saa rahaa, jotta he voisivat eh, puolustaa oikeuksiaan. Se ei ole oikeaa, koska meidän työmme on ihan yhtä arvokasta kuin niiden, joilla ei ole minkäännäköistä vammaa. Minä todellakin vetoaisin siihen, että täällä vaadittaisiin meidän oikeuksiamme ja että tuki, rahat, joita annetaan, että ne niitä annettaisiin myös äh, meidän järjestöillemme, koska useimmiten on niin, että meillä ei ole mahdollisuutta saada näitä varoja niin, että me voisimme rakentaa hyviä projekteja äh, vammaisille. Kiitokset äh, tästä. Ja täytyy huolehtia siitä, että Eurooppa on, kahdeksan, Eurooppa on yhteisö kaikille ihmisille ja 80 miljoonaa heistä ovat vammaisia. Thank you. Thank you very much. Now we... Kiitos, kiitos paljon. Meidän täytyy lopettaa nyt aamuistunto. Nyt meillä on lounasta. Lounas tarjotaan Jehudi Menuhin salissa ensimmäisessä kerroksessa. Palatkaa tänne 20 äh, yli 2. 20 yli 2 täsmälleen, että voimme aloittaa pikkasen aikaisemmin ja saamme vähän tätä myöhästymistä kiinni. Pleasure to work with you. It was not very easy, you, you know.